Good afternoon, dear colleagues. Hyvää iltapäivää, kollegat. Kiitos, että olette täällä. Tänä iltapäivänä on minun vuoro toimia puheenjohtajana. Meillä on vielä muutama kohta esityslistalla, jonka jälkeen meillä on kuuleminen. Aivan aluksi tulkit välittävät viestin meille kaikille ja he muistuttavat meitä heidän pyynnöistä ja heidän lakosta. Olkaa hyvä. Tolkit joutuvat valittain ilmoittamaan, että käynnissä on työtaistelu jo 36. päivää. Työtaistelu koskee työehtoja ja työaikoja. Tämän vuoksi kokous päättyy ilmoitettuun aikaan, ei lisäaikaa. Kiitos. All the best. Kiitos tulkit. Kaikkea hyvää teille teidän aivan legitiimin työtaistelun. Kiitos siitä, että olette täällä ja tietysti koitamme parhaamme mukaan päätävän kokouksen ajoissa. Pyrimme suoroutumaan kolmessa ja puolessa tunnissa. Aloitamme esityslistan ensimmäisestä kohdasta päätös koskee uutta psykoaktiivista ainetta. No, minä en nyt kerro näistä psykoaktiivisista aineista sen tarkemmin, joita tässä esityslista kohdassa on mainittu, mutta asian ydin on se, että tässä on täytäntöönpano luonnos ja esittelijä aiheessa on kollega Skripek tässä täytäntöönpano päätöksessä siis. Skripek saa puheenvuoron ja varjoesittelijät saavat sitten puheenvuoron myös. Skripek, olkaa hyvä. Yeah, thank you very much. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Euroopan kansalaisten vuosi on erittäin tärkeä tehtävä. Rajavaltiot ja muut asiat ovat keinoja suojella kansalaisia sisältä ja ulkoiselta uholta. On järkyttävää tietää Euroopan kansalaiset kuolevat sellaisten uhkien vuoksi, jotka hapovat postilaatikkoon, koska näitä huumeita voi tilata ja ne saapuvat kotiin postilla. Vanhemmat ja muutkin voivat kohdata tämän ja rikolliset jengit ja valmistajat hyöpyvät, hyötyvät kautta maailmaa siitä, että he lähtevät huumeita Euroopan koteihin kautta maailmaan. EU-lainsäädännön pohjalta voi tehdä yhteistyötä näiden psykoottisten aineiden tunnistamiseksi. Nämä ovat näitä laillisia huumeita, legal highs, joita myytään eu on, on tehdä asetus, jossa on pitkä lista, jota pitää arvioida ja josta dataa pitää vaihtaa jäsenvaltion kesken ja josta sitä pitää kieltää kautta EUn. Ja aina välillä lisätään uusia huumeita. Fentanyyli-ongelmat tappaa tuhansia Yhdysvalloissa ja se tappaa myös EUssa. Nämä kaksi huumetta, joita käsitellään tänään, ovat tappaneet yli 65 eurooppalaista. Vuoden 2017 jälkeen suurin osa kuolemista on tapahtunut Ruotsissa. Meillä katonimi, kuten synteettinen heroini, AF tai metoksi. Usein käyttäjät eivät tiedä, miten vahvoja nämä huumeet ovat. Ne ovat 50 kertaa vahvempia kuin opiumi. Usein ensimmäinen annos on viimeinen, koska se johtaa hengityksen loppumiseen. Mä että joku ottaa tämän huomata ja muutamassa tunnissa hyvin nopeasti kuolee. Ja katoaa. Euroopan lääkeviraston mukaan ja Euroopan huumeobservatorien tietojen pohjalta voimme tarkkaavaisesti seurata näitä uusia tapoja lääkkeitä, joilla on ollut lääketieteellisiä tai eläinlääketieteellisiä käytteitä ja niitä voidaan käyttää sitten laajaisena huomioina ja usein riippuvaistavat nuorimia. Ja olen kiittänyt tämän ollut esittelijä tässä. Kiitän kollegoita näiden saamiseksi laissa kielletyksiä. Koska tämä, tämä työ täytyy tehdä nopeasti, toivon, että saamme tämän valiokunnassa läpi tässä kuussa jotta pääsisimme äänestykseen syyskuussa ja toivottavasti menestyksekkäästi. Kiitos, että kuuntelitte. Puheenjohtaja ilman mikrofonia. Kiitän esittelijää pohjustuspuheenvuorosta. Kuten yleensä varjoesittelijät saavat puheenvuoron, jotta he voivat puhua. Mikäli heillä on lausuntoja, olkaa hyvä. EPP-bari esitteli ensimmäisenä edustaako kukaan Reshofferi nyt ei. Anna Heidon täällä, olkaa hyvä. Tack så mycket. Paljon kiitoksia. Olen samaa mieltä esittelijän kanssa ja tuen häntä. Tässä kysymyksessä Kuten sanottu, kysymys on kahdesta erittäin vaarallisesta aineesta. Esittelijä on puhunut niistä yksityiskohtaisesti. En toista samaa, mutta totesin, että nämä kaksi ainetta ovat kytköksissä yhteydessä monin kuolemantapauksiin erityisesti syklopropyylifentanyyli joka on nostettu 72 kuoleman tapaukseen. Yleensä niin, että ollaan käyttää tällaista käyttävalmista nenäspäreitä. Ja vaarana on juuri yliannokset. Yksi pieni lapsi sai tällaisen nenäsprein haltuunsa vanhemmilta ja valitettavasti kuoli. Tämä toinen aine se tyyli fentanyyli on kytketty 13 kuolematapaukseen ja toivon samoin kuin esitteli, että saamme tämän täysistynä syksyllä ja saamme, pääsemme kiinni näihin hirveisiin huumeisiin. Anyone else willing? Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Aldesta, Goesta ei näy ketään. Muita puheenvuoropyyntiä ei ole. Joten eikään siinä ollut riittävästi. Ilmoittaisin, että tarkistusten jättämisen määräaika on 16. heinäkuuta kello 16. Komissiokaan ei halua kommentoida. Kiitos, kiitos. Joten nyt aloitamme täsmällisesti seuraavan esityslistan kohdan käsittelemisen. Libevaliokunnan virkamatka Kyprokseen kolmas 5. huhtikuuta 2018 ja nyt matkaselontekoluonnoksen esittely. Ja minä johdin tätä valiokunta virkamatkaa, niin minä saan 15 minuuttia aikaa esitellä matkaselon teon. Tässä on ajatuksena, että kerron valtuuskuntamatkan Annista, joka tapahtui huhtikuun alussa. Me keräsimme tietoa liittyen viimeaikaisiin kehitykseen, liittyen kadonneiden ihmisten – komitean työskentelyyn. Tämä on YK alaisuudessa toimiva molemman yhteisön tukema komitea, joka tutkii 63, 64 ja 74 vuoden tapahtumien seurauksena kadonneiden ihmisten kohtalo. Ja tässä pyritään tunnistamistyötä helpottamaan ja suunnittelemaan tulevia töitä ja katsomaan, millä aikavälillä olisi mahdollista löytää valtaosa kadonneista, eli kaikkia. Viranomaiset ruohonjuuritasolla tekevät yhteistyötä ja EU toimii tässä – merkittävimpänä rahoittajana. Joten minä haluaisin jakaa teille nyt matkaselontekoluonnoksen keskeisimmän Annin. Se on teidän asiakirjoissanne. Ensimmäinen kohta. Taustatietoa. Päätöslauselma 2008 kesäkuun 18. muutama vaalikausi sitten. Live-valiokunta pyysi, että Euroopan parlamentti seuraisi kadonneiden ihmisten tilannetta Kyproksella ja että tämä vakuuttaisi kaikki osapuolet, että olisi tärkeää osallistua aktiivisesti, jotta pystytään tutkimaan kaikkien kadonneiden kohtalo. Kesäkuu 2011 julistus kadonneiden ihmisten komitean työskentelystä ja päätöslauselma 2015 tämän vaalikauden aikana, jonka aikana arvioimme massahautojen äärellä tehtävää työtä Onisissa ja Omnitissa miehitetyllä alueella Kyproksella – Halusimme nähdä, miten tämä tunnistaminen onnistuu. Ja minusta tehtiin Libe-valiokunnan pysyvä esittely aiheesta vuonna 2016. Tästä syystä valtuuskuntan matka Kyprokselle toimitettiin. Ja aloitimme valtuuskunnan työn, kun halusimme arvioida – Miten viranomaiset suoriutuvat tästä tehtävästä? Me pidimme mielessä tämän tehtävän ja me toteutimme meidän ohjelman täydellisesti. Huhtikuun kolmannesta huhtikuun neljänteen päivään kello yhdeksästä ilta kahteen kymmenen kahteen me käytimme tämän työajan erittäin tehokkaasti. Meillä oli aluksi kokouksia, erityisedustaja ja YK on rauhantehtävän johtaja Kyproksella Elisabeth Spearin kanssa. Lisäksi Spearin kanssa tapasimme Polori Arni, yhdist- kehittyneiden kansakuntien nimeämä kadonneiden ihmisten komitean johtaja. Hän kertoi nykyisestä mandaatista, nykyisistä tehtävistä, jota liittyy rauhanturvamistehtäviin Kyproksella, jotta voitaisiin estää äh, kreikkalaisia ja turkkilaisyhteisöjen väliset konfliktit. Lisäksi turvallisuusneuvoston hyväksymät turvallisuuspäätöslauselmat myös selvitettiin meille. Lisäksi meille esiteltiin ne mandaatin kohdat, jotka ovat ajankohtaisia, muun muassa kadonneiden ihmisten komitean budjetti, 3,4 miljoonaa euroa, 2,6 miljoonaa euroa tulee suoraan Euroopan unionin talousarviosta. Lisäksi meidän kysymyksiin vastattiin liittyen pääsystä niin kutsutulle vihreälle vyöhykkeelle. Meille kerrottiin, että 51 tapauksessa meillä on ollut pääsy arkistoihin – mutta Turkin viranomaisilta odotetaan enemmän lähitulevaisuutta silmälle pitäen. Me tapasimme kadonneiden ihmisten komitean työntekijöitä, Kulemblumar Kusuk muun muassa. Hän on Kyproksen turkkilaisten edustaja Nestoris, Nestoros ja hän on Kyprosen kreikkalaisten edustajaa ja myös Polori Arniin. Puhuimme myös ihmisten jäämistön palauttamisista. Miten tämä toteutuu? Kyproksen turkilainen yhteisö ei luota Kanadan ihmisten komitean. Kusuk kertoi, että maaliskuun 31. päivän asti 1218 kuollutta oli löydetty ja satoja oli tunnistettu. Lisäksi meille kerrottiin, että Aika on erittäin tar- tärkeä ulottuvuus tässä työssä, sillä myös perheet odottavat vastauksia ja he kuolevat jo vanhaan ikään. Ja tämä muistuttaa, että aika on erittäin tärkeässä roolissa. Arni myös muistutti, kuinka tärkeää on, että parautetaan luottamus eri yhteisöjen välille. Ja hän myös muistutti, kuinka tärkeää EUn budjettituki on. Kusuk myös selvensi, että tälle hankkeelle ei ole mitään aikarajaa. Ja kaikki kolme kertovat, että tämä mandaatti sitoo kadonneiden ihmisten komitean työhönsä, ja tästä on tehty myös poliittisia sopimuksia. Komitea ei myöskään ole toimivaltainen määrittelemään hintaa kanoneiden etselle. Me vierailimme niin kutsutulla leirillä, eli antropologisessa laboratoriossa. Me kiitimme kaikkia asiantuntijoita, tieteilijöitä, jotka ovat mukana. Ja lisäksi parlamentaarisella tasolla vierailimme Kyproksen tasavallan parlamentissa. Tapasimme puhemies Siloruksen ja Kevi Kutra Kukuma, joka johtaa Kanadan ihmisten valiokuntaa. Me tapasimme myös hänet ja valiokunnan jäsenet. Me kiinnitimme huomiota tähän poliittiseen parlamentaariseen ulottuvuuteen ja kuulimme myös kyproslaisten odotuksista ja siitä, kuinka he tukevat Euroopan unionia – siinä, että se tukee tätä työtä, kunnes kaikki työ saadaan päätöksen. Tapasimme Fotis Fortune, joka on presidentillinen eh, lähettiläs liittyen humanitaariseen työhön. On sanottu, että ne tapahtumat ovat traagisemmat Kyproksen historiassa ja 44 vuotta on kulunut ja ihmiset, perheet edelleen odottavat työn valmistumista. Potju myös nosti esiin sen, että on tärkeää, että Turkin armeijan arkistoihin päästään käsiksi, jotta on mahdollista löytää kuolleiden ruumiit. Ja lisäksi vedottiin Ervan ihmisoikeustuomioistuimen päätökseen 2001 vuodelta ja siihen, että Turkki ei noudata tätä päätöstä. Ja muun muassa ei ole auttanut Karpassin niemimaan alueen etsinnöissä. Tapasimme molemmilta puolin Turkin, Kyproksen turkilaisen yhteisön, Kyproksen kreikalaisyhteisön perheenjäseniä, siis kadonneiden perheenjäseniä. Me Keskustelimme heidän kanssaan, me kunnioitimme heidän menetyksiä ja me nostimme esiin sen, että tätä asiaa on tärkeää pitää humanitaarisena asiana ja on erittäin tärkeää, ettei tätä aihetta politisoida. Kaikki perheet äh, korostivat, kuinka perheet kokevat tuskaa, oli he se yhteisö, johon he kuuluvat kumpi tahansa. Ja he kertovat omista kokemuksistaan sen suhteen, että seurataan tätä esiin kaivamis- identifioimistyöskentelyä ja he puhuvat siitä, kuinka tärkeää on, että tämä jatkuu. Ja Together We Can-niminen järjestö Guludag Kristoforos ja Pavlu Salomi Patsia edustavat tätä järjestöä. Mä haluaisin nostaa esiin, että kanoneiden ihmisten löytäminen ja tunnistaminen konfliktin jälkeisessä tilanteessa on erittäin tärkeää. Tämä on ollut monasti läpikäyttävänä monessa Euroopan unionin maassa. Kanoneiden, kanoneiden ihmisten perheillä on oikeus saada tietää siitä kohtalosta, jonka heidän perheenjäsen on kokenut. On tärkeää, että kadonneiden perheenjäsenten etu otetaan kaiken tämän tyyppisen työn keskiöön. EUn toimet ovat tärkeitä, jotta me pystymme EUn avulla yhdistämään eri yhteisöjen osia. EU on seurannut tilanteen kehittymistä Kyproksella ja haluaisin nostaa esiin sen, että me tuemme kadonneiden ihmisten komitean työskentelyä. Me tunnustamme, että on tärkeää konfliktin jälkeisessä tilanteessa korostaa ja tuoda esiin totuus – ja pyrkiä yhteensovittamiseen. Lisäksi on tärkeää, että komitealle suodaan riittävät resurssit, jotta se pystyy täyttämään sen tärkeän tehtävän. Lisäksi vetoamme Turkin ja Kyproksen hallintoihin, että nämä jatkavat komitean työskentelyn tukemista, jotta jatketaan ponnisteluja sen hyväksi, että löydetään kaikki henkilöt, jotka on listattu kadonneiksi ja olisi tärkeää myös, että tehdään, annetaan kaikki ne tärkeät tiedot, jotka saattavat johtaa ihmisten löytämiseen tutkijoille. On erittäin tärkeää, että molemmista yhteisöistä annetaan kaikki ne tiedot arkistoista, joita saattaa olla perheiden oikeuksien kuuluu se, että nämä saavat tietää, mikä heidän perheenjäsenen kohtalo on ollut. Kyseessä on humanitaarinen kysymys. Tämä tarkoittaa sitä, että poliittisten seikkojen ei pitäisi liittyä tähän mitenkään, eikä tämä pitäisi liittyä myöskään niihin neuvotteluihin, joita ollaan käymässä ja jotka jatkuvat kesän jälkeen koskien saaren yhdistymistä – Euroopan parlamentti on kannustanut ja tukenut näitä neuvotteluja. Kas tässä tämä luonnos matkakertomuksesta, mikäli joku haluaa kommentoida. Mavridis, ole hyvä. Sinä olit myös valtuuskuntamatkalla mukana. Mavridis saa puheenvuoron, sen jälkeen Ole hyvä. Thank you, Chairman. Um, I will speak... Kiitoksia. Puhun äidinkieltäni. Valtuuskunta on ollut yhteyksissä – ja tämä on vakava askel eteenpäin, kun yritämme ratkoa humanitaarisia kysymyksiä. Olen kiitollinen kaikille kollegoille ja erityisesti haluaisin kiittää Lopez Aguilaria, joka on pysyvä esittelijä tässä asiassa. Ymmärrän, että haluatte kertoa tasapainoisesti ja jätätte pois poliittiset huomiot. Mutta niitä kuitenkin on, koska Kypros on edelleen miehitetty. Eli en nyt puutu tähän poliittiseen tilanteeseen, vaikka minulla on kanta siitä. Eli kuka on sortaja ja kuka on uhri. Ensinnäkin tässä käydään taistelua kelloa vastaan. Euroopan parlamentin rooli rahoituksen lisäksi on poliittinen. Meidän täytyy harjoittaa painostusta, jotta asiat sujuisivat nopeammin, koska ihmiset, joilla on tietoa, heitä kuolee päivittäin. Ja on yhä hankalampaa löytää Kyproksen kadonneita henkilöitä. oikeus ja totuus ovat tarpeen ja ne voivat johtaa sovitteluun, mutta on kuitenkin faktoja, jotka kumpikin osapuoli hyväksyy ja mikä on sitten oikeusvaltioperiaatetta. Turkki on siirtänyt ihmisten jäänteitä tarkoituksella. ja EU-tuomioistuin on pyytänyt, että Turkki tekisi yhteistyötä tällä alalla. Ja lopuksi puheenjohtaja. Työme on täysin humanitaarista, eli pitää nyt unohtaa kaikki poliittiset seikat. Kiitos. Anteeksi, että näytin puheenjohtaja Nuija, mutta meillä on vielä yksi esityslistan kohta ennen kuulemista, joten arvostaisin, mikäli loput puhujista, jotka haluavat puhua, puhuisivat puolitoista minuuttia, kaksi minuuttia korkeintaan, jotta me emme ylitä tätä meille annettua aikaa, jotta me kunnioittaisimme tulkkien oikeuksia ja hehän päättävät työnsä Jetsulleen kello 18.30. Kiitos. Tämä sitten nimeni niin hienosti. Pari sanaa tästä mietinnöstä. Ensiksi kiitoksia tasapainosta, jonka saavutitte. Katoitte asiat hyvin Tämä oli mitä mielenkiintoisin missio. Ja tämä auttaa pohjois- ja eteläosa välisen rauhan saavuttamisessa. Ratkaisu on kaiken avain. Pitää, pitää huolta, että Turkki ei hävitä mitään joukkomurhien jälkiä. Ja täytyy pitää huolta siitä, että vähemmistöjen kohtelu, siihen suhtautuminen muuttuu. Ja uskon, että jonain päivänä voimme vierailla Kyproksella. Ja muurit eteläisen ja pohjoisen välillä ovat kadonneet. Voimme juhlia Kyproksen yhdistämistä. Valtuuskuntamatkalla mukana ollut Adamov pyytää puheenvuoro, ole hyvä. Kiitos, puheenjohtaja. Olen täysin samaa mieltä. Me pääsimme sataprosenttisesti tavoitteisiin matkalla ja haluaisin kiittää kollegoita ja myöskin teitä, koska puheenjohtajana te hoiditte hommanne. Se oli aika tunnepitoista, koska jouduimme käsittelemään inhimillistä tragediaa, joka on jo kestänyt muutaman vuoden. Tätä inhimillistä tragediaa ei pidä politisoida. Meidän täytyy katsoa, mitä paikan päällä tapahtuu. Ja kiitoksia siitä, että laaditte puolueettoman raportin. Who was also there. Kristoforo saa puheenvuoron. Kiitoksia. Haluaisin ilmaista sydämellisen kiitollisuuteni teille ja Kyproksen kansan kiitoksen teille tästä erittäin merkittävästä vierailusta. Kiitoksia herra Lopez Aguilar teidän panoksenne tässä humanitaarisessa kysymyksessä oli erittäin tärkeä kysymys kadonneista. On tragedian huippu. Tragedian, joka syntyy siitä, että 72 Kypros on ollut miehitetty. Ja tämä kyse on tämän laittoman invaasion maahanmuuttoon ja siihen kytketynnille rikoksen seurauksia. Perheellä on oikeus löytää rakastettunsa, mutta Turkki pitää Turkin armeijan arkistot suljettuna, joten emme saa tietoa. Ja monilla alueille pääsy on rajoitettu, joten emme saa tietoa. Ja ruumita jäännöksiä jopa siirretään. Ja tämä toiminnan pitäisi olla rangaistavaa. Meidän pitäisi lähettää viesti Turkille, että tässä puhtaessa humanitaarisessa kysymyksessä pitäisi osata ymmärrystä 44 vuoden jälkeen. Meidän pitäisi suhtautua myönteisesti jäänteiden löytämiseen. EU on ainoa, joka tarjoaa merkittävää rahoitusta. Joten pyrkikäämme kehittämään prosessia. Se on se merkittävä humanitaarinen saavutus. Jos kadonnista tulee prioriteetti, ja me todella saamme tuloksia kadonneiden löytämiseksi ja saisimme tiedon heidän rakkailleen, ovatpa he Turkin, Kyprosin turkkilaisia tai kreikkalaisia. Tässä mitä eroa pitäisi nähdä, että meidän presidenttimme tekee parhaansa asian eteen. Mutta haluan Mutta haluamme, että vastuussa olisi myös Turkki, jonka seurauksia tämä on ollut. Onko vielä puheenvuoroja? Chrysogonos pyytää puheenvuoroa. Chrysogonos, ole hyvä. Kiitoksia. Turkin kehitys Kyproksella vuodelta 1974 se on kansainvälisen oikeuden rikkomus. Se on rikos ihmiskuntaa vastaan. Mutta tämä rikos on jatkunut näihin päiviin asti. Ja tämä rikos jatkuu, ei ainoastaan miehitys Kyproksella, saaren pohjoisosissa. Sen lisäksi on toteutettu erinäisiä toimia, jotka ovat kansainvälisen lain vastaista. Turkki kieltäytyy yhteistyöstä, kun sieltä löytyy ihmisten jäännöksiä, vaikka tiedetään, että nämä ihmiset joutuivat Turkin armeijan teloittamaksi tai Kyproksen turkkilaisten sotilaiden murhaamiksi. Parlamentin pitää lähettää selkeä viesti ja rangaista Turkkia tästä asiasta, koska nämä kansat eivät muuten pysty löytämään sovintoa. Kyse on historiasta eikä mistään myyteistä. Ja ainoastaan tältä pohjalta voimme pyrkiä sopuun. Thank you. Kirjaamme tämän ylös. Minä haluan kiittää teitä, hyvät kollegat, valtuuskunnan puheenjohtajana ja pysyvänä esittelijänä tässä aiheessa. Kiitän yhteistyöstä ja siitä, että te haluatte seistä tämän humanitaarisen ulottuvuuden rinnalla tässä arkaluontoisessa asiassa. Te seisotte Kiitos, että te tuette perheitä, että he, heidän perheenjäsenten jääneet löydetään ja tunnistetaan. Kiitos myös, että te tuette komissiota siinä, että tämä työ saadaan tehtyä. On myös reilua, että on nostettu esiin se, että tässä humanitaarisessa työssä päästään myös militarisoiduille alueille. Sellaisilla alueilla, jotka ovat Kyproksen turkkilaisen yhteisön hallinnassa. Monet jäänteet on onnistuttu kaivamaan ylös ja tunnistamaan. Tunnistamistyö jatkuu ja mm, tässä tukea perheitä siinä, että mahdollisimman monet saisivat kokea saman kohtalon. Tämä on rohkaisevaa. Lopuksi vielä korostaisin että Vastaavia tapauksia on nähty muuallakin Euroopassa sellaisissa tilanteissa, joissa on ollut konflikteja, kuolonuhreja, kadonneita. Ja toivon, että tämä esimerkki voi auttaa selvittämään kadonneiden kohtaloita. Nämä ikävät tapahtumat, menneet ajat ovat olleet tosiasia monessa jäsenvaltiossa, myös omassani Espanjassa. Meillä Espanjassa oli verinen sisällissota 1930-luvulla. Kadonneita ei ollut 3000, vaan satoja tuhansia. Mutta tuolloin ei ollut samaa lähestymistapaa kuin nyt, kun on vastattu perheiden pyyntöön tulla kohdelluksi reilusti. Ja Euroopan unioni on ollut tärkeässä roolissa tukemassa muun muassa varoin. Tämä on humanitaarinen asia, mutta toki tässä taustalla myös tämä poliittinen ulottuvuus ja neuvottelut jatkuvat kesän jälkeen. Se on toinen osa tätä asian ratkaisua. Me olemme sitoutuneet seuraamaan kadonneiden ihmisten komitean työtä, ja minä uskon, että me olemme suorittaneet tehtävistämme kunnialla. Tämän sanottuani siirrymme esityslistalla eteenpäin, ja tämä liittyy budjettiasioihin nimittäin. Meidän pitää käsitellä Euroopan unionin yleistä talousarviota varanhoitoa vuodelle 2019, kaikkia pääluokkia, ja valmistelija tässä lausunnossa saa puheenvuoron. Valmistelija siis on kollegamme Chris Sogonos. Olepa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat. Euroopan unioni on kriittisessä vaiheessa – koskien Euroopan projektien tulevaisuutta. Maahanmuuttopaineet Välimerellä yhdistettynä perusarvojen vähäisempään suojeluun luovat merkittäviä haasteita Euroopan unionille ja sen jäsenvaltiolle. Meillä täytyy löytää yhteistyöratkaisuja näihin haasteisiin ja vahvistaa EUn perusarvoja. Meidän täytyy myös osoittaa solidaarisuutta ja tukea oikeutta, integriteettiä EU-ssa. Hyvin toimiva eurooppalainen vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue on ennakkoehto rikollisuuden vastaisessa taistelussa ja korruptio myös. Ja näin voimme taata pitkälti perusoikeuksien toteutumisen EU-ssa. Tämän seurauksena varat, joita tarvitaan tällä alueella eu budjetissa, lähiaikoina. Ne tulee budjetoida kokonaisuudessaan. Komission pitää luoda pysyvä ja kestävä mekanismi maahanmuuton ja turvallisuustoimien rahoittamiseksi. Tältä pohjalta noin 7 prosentin kasvu maksusitoumisessa otsakkeen kolme alla, eli turvallisuus ja kansalaisuus vuonna 2019 on askel oikeaan suuntaan – vuoden 2018 3,5 miljardista eurosta 3,7 miljardiin euroon 2019. Sama koskee maksusitoumuksia 11,3 miljardiin euroa vuonna 2019. Samoin maksusitoumuksissa otsakkeessa 3 globaali Eurooppa. ehdotus, että vuonna 2019 käytetään otsakkeen neljä kohdentamaton marginaali kokonaisuudessaan ja yli yhden miljardin kohdentaminen globaaliin sitoutumismarginaaliin monetaarisen aun vahvistamiseksi ja naapuruusvälineen vahvistamiseksi on myös myönteistä. Sen lisäksi merkittävä kasvu maahanmuutto, turvapaikka- ja integraatiorahoituksessa yli 400 miljoonalla eurolla uuden Dublinin lainsäädännön rahoittamiseksi 175 miljoonan rahoitus Kreikalle humanitaariseen toimintaan tammikuusta 2019 lähtien ovat on myönteistä. Pitää todeta, että 1,49 miljardia budjetissa on kohdennettu Turkkiin pakolaisten tukemiseen ja puolitoista miljardia menee Syyrian kriisiin. Ajatellaan perusoikeuksien, vapauksien, oikeusvaltioperiaatteen ja oikeuslaitteen itsenäisyyden heikkoa heikentymisen vuoksi EU-instituutioiden täytyy kunnolla valvoa näiden rahavirtojen käyttöä. Ja tässä suhteessa maksusitoumusten pienentäminen Turkin tapauksessa koskee äh, liittymistä edeltävään apuun 350 miljoonan euroon suhteessa alustavan strategiapaperin on tervetullutta. on tukki virallista rahoitus vastaa sen omaa pyyntöä komissiolle. Tämä on tervetullutta. Tämä vastaa 16 prosentin kasvua hallintomenoissa, jotka kattavat Euroopan tietosuojaviraston uusia vaatimuksia ja tarpeita, koska tv instituutioiden tietosuojavaatimusten kasvua Euroopassa. ja myöskin entisten kolmannen pilarin virastojen tietosuojan käsittely, toteuttamisen kustannuksia. Valitettavasti näin kuitenkaan ei ole Euroopan itäjärjestelmäviraston toimien suhteen vapauden alueella. Tämä on niin sanottu EU-liisa. Tätä, tätä, koska 19 on vaikea, merkittävä vuosi EU-liisalle. Sen tehtävät lisääntyvät. Siksi olettamatta 2019 EU-liisa tarvitsee asiallisen resurssien kasvun, että se pystyy vastaamaan uuteen mandaattiin. Toisaalta 48 miljoonan euron vaarat Euroopan syyttäjävirastolla on myönteinen askel eurooppalainen syyttäjä kykenee toimimaan nopeasti rajat ylittäen ilman pitkällisiä oikeudellisen yhteistyön prosesseja. Me vaaditaan laittomien voittojen tavoittelua vastaan, kun rikolliset kertovat eurooppalaisia sääntöjä. Tämä pitäisi lisätä syyttäsäästämisprosessien kannattavuutta ja toisi myös rahaa takaisin. Eurojust on myös ainoa oikeusalueen virasto, joka kokee leikkauksia 2019. Sitoumukset pienenevät oikeusohjelmassa 2,5 miljoonalla eurolla, joka tota ei toivottuja tuloksia. Nykyinen komission ehdotus eurojustin rahoittamiseksi 2021-2027 kaudella monivuotisessa rahoituskehikossa vaikuttaa riittämättömältä, koska se merkitsee 15 prosentin leikkausta vuositasolla verrattuna vuoteen 2018. Tässä yhteydessä pitää painottaa, että tällaiset leikkaukset ovat kestämättömiä ja säätellään toiminnallista kasvua turvallisuuden ja oikeuden alueella EU:ssa. Ei pidä unohtaa, että turvallisuusohjelmat ovat monipuolistuneet ja ovat intensiivisempiä viime vuosina. Terrorihyökkäykset ovat kasvaneet, on uutta järjestäytyneen rikollisuuden muotoa ja kyberrikollisuus on kasvanut. Kiitos, minulla on pyritty muistuttamaan teitä, että meillä on aikaraja. Se kuuleminen alkaa puolelta. Ja kaksi asiaa haluaa puhua, joten jos vasta tiivistää, se auttaisi. Eli hyppää johtopäätelmiin. Pitää muistaa, että budjetin asianmukainen täytäntöpano kansalaisten vapauksien oikeuden ja sisäasioiden aloilla antaa merkittävän panoksen eurooppalaisen projektin yhtenäisyyden lisäämiseksi. Se on sitä EUn perusperiaatteiden toteuttamista, ihmisoikeuksien suojelu, solidaarisuus, yhteistyö ja demokratia. Kiitos huomiosta. Thank you for summer... Kiitos, kiitos, että vedit yhteen nopeasti kaksi puheenvuoropyyntöä. Sosovski, oli hyvä. Pane předsedající, eh, prvně bych chtěl říci... Kiitoksia, puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää tästä ehdotuksesta. On nyt harmi, että tämä on nyt ensimmäinen kerta, kun olen ollut parlamentissa, eikä tässä ole ollut mitään tehokkaita varjoesittelyjen kokouksia vasta päällä, Saamme sitten kuulla tiettyjä asioita budjetista. Tämä on mielestäni aika epäkunnioittavaa, että tämä on nyt ensimmäinen kerta, kun kuulemme näistä asioista ja toivottavasti näin ei enää koskaan pääse tapahtumaan. Siis koskaan. Otsake kolme. Jos katsotaan budjetin korotusta, niin se on hyvin keskeinen kysymys. Mutta tämä korotus vuodelle 2019 ei ole riittävä. Toivottavasti uusissa monivuotisissa rahoituskehyksissä tämä taistelu rahoituksesta turvallisuuteen ja maahanmuuttoon loppuu, ja sitten voimme miettiä sitä, kuinka hallinnoidaan – käytettävissä olevia varoja, jotta voidaan vastata haasteisiin, jotka esittelijä mainitsi. Mutta ennen kuin näin voi tapahtua, meidän täytyy taata tietyt asiat ensi vuodelle. Eli että EU pystyy hoitamaan tehtävänsä maahanmuuttokysymyksissä ja että EUn virastot saavat riittävästi rahoitusta, jotta ne pystyvät hoitamaan tehtävänsä. Me emme tue pelkästään tätä, vaan myöskin EASA, ja Eurojustia ja muita. On hyvä, että ensi vuoden talousarviossa on otettu huomioon maahanmuutto- turvapaikkakysymyksiä, jotta pystymme toimimaan tehokkaammin maahanmuuttokysymyksissä. Jeesafin kannalta haluamme myöskin torjua laitonta maahanmuuttoa terrorismia ja rajat ylittävää rikollisuutta. Yhteen toimivuus on erittäin tärkeää, kun ajatellaan EUn turvallisuutta. Yes. Yeah, it works. Thank you, Chair. Tämä toimii. Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat varjoesittelijänä Libe-lausunnoissa. Nämä joustavuusmekanismit on tästä mahdollisuuden käsitellä muuttoliikekriisiä. Mä olen tyytyväinen, että nämä ajatukset on otettu mukaan kriisiluonnokseen lausuntoon luonnokseen. On korostettava, että tätä silmällä pitäen – EASON merkittävin löydös on erittäin tärkeä siten, että tälle annetaan viraston status. Europol on meidän oikea käsi tässä. On valitettava, että se ei saa riittävästi riittävän suurta budjettia. Se on meidän oikea käsi, mitä tulee ihmisten salakuljettamiseen. Ja sikäli kun olen ymmärtänyt, monet Europol-hankkeet eivät resurssipulan takia tule saatetuksi päätökseen. Europol budjettia vähennetään 8 miljoonaa euroa vuodelle 2019 verrattuna vuoteen 2018. Kollegat, haluammeko me perääntyä siltä sitomukselta, että suojelemme kansalaisen rikoksilta? Ja Libe lausunnossa nostaneetin, että Eurojust-rahoitusta leikataan myös. Nämä kaksi tärkeää virastoa joutuvat luopumaan prioriteeteistaan, koska budjetteja leikataan. Minkäli näin me teemme, niin meidän pitäisi myös nostaa esiin se, että nämä tehokkuusvaatimukset eivät ole oikeutettuja. On tärkeää, että nämä operatiiviset virastot pitää, pysyvät toimintakykyisenä. Mä kiitos. Muita puheenvuoroja ei ole. Tämä ei ole suinkaan helppo kohta. Se, että arvioidaan EU-talousarviota vuodelle 2019 ja tarkistusten jättämisen määräaika lausuntoluonnosta varten on 19. heinäkuuta kuluvana vuonna kello 17. Se on tarkistusten jättämisen määräaika. Asia loppuun käsitelty. Muita kommentteja ei ole ja jälleen aikataulussa me siirrymme eteenpäin esityslistalla. Tämä on minulle henkilökohtainen ja poliittinen huolenaihe. Tämä koskee viisumeja. Ja satun olemaan live-valiokunnan esittelijä koskien viisumisäännöstöä ja humanitaarisia viisumeja. Kerron teille, mistä on kyse. Sallika minun muistuttaa, olemme puhuneet tästä niin paljon, että ei liene tarpeen muistuttaa tästä tarkemmin, mutta viisumipolitiikka on tärkeä osa Schengen alua, aluetta. Me käsittelemme täällä kahta asiaa. Itse viisumisäännöstöä, joka on komission aloite tämän vaalikauden alussa neljä vuotta sitten neuvottelut, pää, neuvottelut keskeytyivät tuloksettomina ja päätettiin, että tässä ryhdytään tekemään toisenlaista. Tässä otan toinen lähestymistapa, viisumisäännöstö, ja sitten tässä on myös kyseessä valiokunta-aloitteinen mietintö, Libe-valiokunnan mietintö aiheesta humanitaariset viisumit. Monet Euroopan parlamentista vetoavat näihin siten, että olisi laillinen väylä Eurooppaan siten, että voidaan välttää nämä menetetyt ihmishenget välimerellä, kun puhutaan tästä pakolaiskriisistä. Yhteisiä sääntöjä tarvitaan viisumien myöntämistä varten, ottaen huomioon, että rajoilla ei ole, ei ole valvontaa. Vuonna 2008 viisumisäännöstö otettiin käyttöön liittyen Schengen-viisumeihin – tämä viisumisäännöstö on ollut voimassa sellaisena, niin sitä ei ole tarkistettu. Komissio veti pois ehdotuksensa vuonna 2014. Meidän valiokunta on työskennellyt johdonmukaisesti ja rakentavasti tämän ehdotuksen parissa. Me valitamme sitä, että edistystä ei ole vielä tapahtunut muuttunut neuvoston toimesta, jotta päästäisiin kompromissiin. Ja parlamentti on tässä osoittanut kompromissihenkeä. Arvioimme uutta komission viisumisäännöstöehdotusta, joka on julkaistu tänään, ja käsittelemme myös samanaikaisesti mietintöämme humanitaarisista viisumeista. Neuvosto ei ole valmis kompromissiin. Tällä aloittaa perusteella me pyrimme osoittamaan vaihtoehtoisia ratkaisuja, jotta näitä ihmishenkiä välimerellä ei menetettäisi. Tätä ei voida hyväksyä. On uskomatonta, että nämä monet ihmiset ovat valmiita tekemään mitä tahansa uh, uh, henkensä uhalla. He kulkevat välimeren yli pyrkiessään Euroopan unionin rannoille aloittakaamme viisumisäännöstö istunnolla. Kuulemme minulta lyhyen johdannon tähän aiheeseen. Ja lisäksi meillä on puheenvuoroja toimielimiltä, neuvostolta ja komissiolta. Kuulemme puheenvuoron neuvoston puolesta puhumassa Karl August Lux, Itävallan puheenjohtajuuskauden viisomityöryhmän puheenjohtaja. Hän kertoo miten asia etenee neuvostossa. Ja sen jälkeen kuulemme Jolanda Galleo Casilda Grau viisumipolitiikan ja asiakirjaturvallisuuden osastopäällikkö. Minä haluaisin nyt aivan lyhyesti pitää pienen johdantopuheenvuoron tähän aiheeseen. On toki monia asiakirjoja, jotka osoittavat, että olen työstänyt tätä aihetta viime vuosien ajan, mutta ihan vain yhteenvedonomaisesti. Minun on harmiteltava sitä, että me emme ole saaneet työtämme päätöksen. Tämä on ajankohtainen aihe ja nyt on oikea aika nostaa esiin, että me emme ainoastaan valittele sitä, että me emme ole saaneet työtä päätökseen, vaan me myös esitämme meidän suuren huolen ja tyytymättömyyden – että tämä aikaa vievä ponnistus ei ole vielä johtanut mihinkään. Tässä taustaajatuksena on se, että vaikka komissio onkin tehnyt ehdotuksen, että olisi mahdollista helpottaa viisumien saamista, että se olisi halvempaa, että saa lailliset tarkoitusperiä varten viisumin Euroopan unionin alueelle, niin tästä huolimatta, että meille toteutunut se, että helpotetaan viisumin saamista, niin kaikki nämä ehdotukset ovat joutuneet lakaistuksi maton alle turvallisuus. Tarkoitusperät ovat sanotaankaan sen, että taloudellisiin ammatillisiin eh, työntekotarkastuksiin, tarkoituksiin, aivan laillisiin tarkoitusperiä varten, niin viisumeja ei myönnetä yhtään helpommin. Ei ole käyty mitään keskustelua siitä, että olisi helpompi saada viisumi Euroopan turvallisuus, turvallisuus, turvallisuus. Ne, tämä asia on noussut näissä keskusteluissa päällimmäiseksi. Tämä on harmillista, tämä on kertaa kaikkiaan valitettavaa, että me emme ole onnistuneet täyttämään tätä tavoitetta. Se, että viisumi myönnettäisiin helpommin no, laillisin tarkoitusperin. Ja nämä käytännön ulottuvuudet, nämä tekniset ulottuvuudet, lomakkeet, hinnat, sairausvakuutukset ja kaikki, kaikki nämä tekniset ulottuvuudet ovat edelleen tärkeitä, jotta voidaan määritellä miljoonille ihmisille mahdollisuus päästä Euroopan unionin alueelle laillisia tarkoitusperiä varten. Nämä menettelyt, joita viisumisäännöstössä on nostettu esiin, ovat kriittisen tärkeässä roolissa kaikille, monille talouden toimijoille, teollisuudelle, matkailualalle, tietyille ammateille ja Lisäksi myös monet Euroopan alueet, kuten omani, ovat riippuvaisia turismista. Kanarian saaret nimittäin. Ja tämä viisumihelpotusajatus on jäänyt täysin sen alle, että pyritään estämään muuttoliike ja ne ovat tämä asia jäänyt myös turvallisuuskysymyksen alle. muuttoliike, terrorismin vastainen taistelu, turvallisuus, yhteentoimivuus ovat kaikki yhteyden liittyviä tekijöitä ja nämä sumentavat tätä kokonaiskuvaa. Terrorismin vastainen taistelu ja viisumin helpotukset eivät liity mitenkään toisiinsa. Muuttoliikkeen äh, estäminen ei varsinaisesti ole terrorismin vastaista taistelua. Tämä oli tärkeää nostaa esiin tämä asia. Mutta ajatuksena on, että saataisiin viisumipolitiikalle uusi rooli. Ja nämä talouden taloudelliset ulottuvuudet ja jäsenvaltioiden huolet ovat johtaneet siihen, että komissio on myöntänyt, että viisumipolitiikan tarkoituksena olisi standardoida viisumimenettelyjä eikä niinkään käsitellä maahanmuuttoasiaa, mutta koska poliittinen konteksti on mikä on, tätä viisumiasiaa käsitellään maahanmuuttoa tai muuttoliikeasian yhteydessä. Ei ole olemassa todisteita siitä, miten viisumipolitiikka voi parantaa yhteistyötä kolmansien maiden kanssa liittyen takaisinottoon, mutta tästä keskustellaan. Kolmannet maat, joilla ei ole vielä niitä parman sääntelyn vaatimuksia täytettyinä, jotta voitaisiin parantaa viisumiyhteistyötä. yhteistyötä. Menettely tulevien kuukausien aikana tarkoittaa sitä, että me olemme edelleen sitoutuneita siihen, että pyrimme viemään viisumisäännöstä eteenpäin siten, että lainsäädäntötä saataisiin valmiiksi vaalikauden loppuun mennessä. Ja vetoankin puheenjohtajavaltio Itävaltaan, joka saa pian puheenvuoron. Ja eilen sanoin Itävallan oikeusministerille, että tämä tulee olemaan viimeinen kiertävä puheenjohtajuus, joka on lainsäädäntömenettelyjen suhteen tehokas tällä vaalikaudella. 2019 vuoden ensimmäinen puheenjohtajuuskausi tulee olemaan, sanottakoon tämä suoraan, se tulee keskittymään täysin monivuotiseen rahoituskehykseen. Ja toiseksi Tämä ei tule olemaan mitenkään kokonaisvaltainen vuosipuolisko lainsäädäntötyön suhteen, koska tässä ollaan mm, liikkumassa kohti vaalivuotta ja EU-vaaleja. Ja huhtikuusta lähtien EU-parlamentin jäsenet siirtyvät vaalipiireihinsä ja keskittyvät poliittiseen ja vaaliulottuvuuteen tässä omassa työssään. Mutta nyt on silti erittäin hyvä aika, että me lainsäätäjinä onnistumme tehtävässämme. Siksi meidät on valittu. Tämä on Lissabonin sopimuksen voimanastumisen jälkeen ollut lainsäädäntöelin, joten puheenjohtajavaltio Itävallalla on vielä viimeinen mahdollisuus onnistua. Me olemme valmiita kompromissiin, jotta että tämä lainsäädäntö näkisi vihdoinkin päivän valon, jotta se pääsisi ulos tästä tunnelista, jossa se on ollut jumissa jo neljä vuotta. te nyt pyydän, että kommentoitte niitä ulottuvuuksia, jotka liittyvät viisumisäännöstökeskusteluun. Ensimmäisenä puheenvuoron saa puheenjohtajavaltio Itävallan edustaja Karl August Lux, viisumityöryhmän puheenjohtaja. Ja, sehr geehrter Herr Berichterstatter. Hyvä esittelijä. Hyvät naiset herrat. Me olemme käsitelleet asiaa, josta esittelijä puhui. Eli aiheen, aihe on ollut käsiteltävänä jonkin aikaa. Ja puheenjohtajavaltio Itävalta pyrkii siihen, että viisumisäännöstö saataisiin käynnistettyä Itävallan puheenjohtajakaudella. Me tiedämme, että aikaa ei ole paljon. Ja asia täytyy saada päätökseen ensi vuoden puolella. 14. maaliskuuta komissio teki uuden ehdotuksen. Neuvostossa ehdotuksesta on jo keskusteltu. Meillä on yhteinen kanta mandaatissa ollaan hyvin lähellä komission ehdotusta, joka mielestäni on hyvin tasapainoinen. Ja tavoitteena on ensinnäkin tarjota avoin manner kolmansien maiden kansalaisille ja matkustamisesta tulisi tehdä mahdollisimman yksinkertaista. Jos esittelijä esittelijä puhui matkailun merkityksestä ja myöskin minun maalleni se on erittäin tärkeä elinkeino. Ja kuten monet jäsenvaltiot, me olemme hyvin kiinnostuneita matkailun edistämisestä, mutta myöskin muista matkatarkoituksista. Samalla meidän on pidettävä kiinni kansalaisten turvallisuusstandardeista. Ja mihin toimiin nyt on tarkoitus ryhtyä. Eli meillä pitäisi olla helposti haettavia viisumeita ja matkustajille on annettava mahdollisuus. Eli että jos heillä aikaisemmin on ollut jo viisumi, niin tulevaisuudessa saavat automaattisesti pidemmän viisumin, joka voi olla jopa viisi vuotta voimassa. Tämä on mielestämme hyvä tapa edistää liikesuhteita, mutta myös matkailua. Ja sitten sähköiset hakemukset. Digitalisoinnin yhteydessä haluamme, että jäsenvaltiot etenevät tällä saralla. Ja tällä tavalla digitaalisesti olisi tulevaisuudessa helpompi laittaa hakemus vetämään ilman turhaa paperia ja ilman mitään turhia reissuja virastoihin. Eli näin voi jättää hakemuksensa vaikka asuinpaikasta riippumatta. Sitten yksi asia, joka tuli esille, oli viisumihinnan korotus. Se määriteltiin vuonna 2006. Ja tällä välin on ehdotettu, että hinta nousisi 60-80 euroon. Ja jos tämä lasketaan, niin tällä tavalla katettaisiin suurin piirtein inflaatio. Eli olemme samassa tilanteessa kuin vuonna 2006. Mutta meidän täytyy vielä ponnistella, koska meille on tärkeää, että tulot hoidetaan niin, että meidän on riittävästi henkilöstöä ja välineitä, jotta hakijoiden menettelyt ovat mahdollisimman yksinkertaisia ja miellyttäviä. Tällä hetkellä eurooppalaiset hallitukset joutuvat säästämään. Viisumipolitiikka on hyvin keskeistä, kun ajatellaan suhteita kolmansiin valtioihin. Ja sillä tavalla voidaan vaikuttaa muihin politiikan aloihin, kun ajatellaan vaikka hyvää hallintoa, korruption torjuntaa, palautuksia. Tämä nyt ei ole mitään uutta, Vuosikausia meillä on ollut viisumihelpotussopimuksia. Niitä on solmittu kolmansien maiden kanssa. Ne on yhdistetty esimerkiksi palautussopimuksiin ja näistähän nämä on back-to-back negotiations. Ja on nyt hyvä panna täytäntöön näitä toimia jotka on kirjattu jo moniin sopimuksiin erinäisten valtioiden kanssa. Ja todista siitä, että tämä toimii, oli Bangladeshin esimerkki. Meillähän oli valtavasti ongelmia palauttaa kansalaisia Bangladeshiin. Jäsenvaltiot sitten kehittivät viisumivipujärjestelmän. Ja tavoitteena ei nyt ole se, että kaikki tarvitsevat viisumin, vaan tavoitteena on se, että ensinnäkin tämä koskee diplomaatteja. Ja sen jälkeen tulevat sitten nämä korkeammat viisumikustannukset ja helpotukset, jotka liittyvät uuteen viisumisäännöstöön. Eli näin voidaan viisumin hintaa täytyy korottaa, koska myöskin viisumin käsittelyyn menee hyvin paljon työtä ja aikaa. Mutta tämä Bangladeshin esimerkki tosiaan jo osoitti, että tällä tavalla voidaan vaikuttaa myönteisesti asiaan. Sitten ulkoiset palveluntarjoajat. Säännöt pitää määritellä hyvin tiukasti ja selkeästi ja täytyy varmistaa, että näiden palveluntarjoajien osalta on vähintään kerran vuodessa pistokokeita. Meidän täytyy välttää väärinkäytöksiä entistä paremmin. Meille on tärkeää myöskin se, että Schengen voidaan esitellä menestystarinana. Esimerkiksi Itävallassa on tällä hetkellä 75 paikkaa, joista voi hakea passia, esimerkiksi konsulaatteja, mutta sitten on Schengen-edustustoja, eli pienellä maalla Itävallalla on sitten yli 300 paikkaa maailmassa, jossa voi esittää viisumihakemuksen. Tämä tasapainoinen verkosto, joka on luotu. Haluamme laajentaa tätä vielä entisestään tulevaisuudessa. Ja haluamme rohkaista kaikkia jäsenvaltioita tiivistämään verkostoa. Mutta jos ajatellaan vaikka alkuperäistä esimerkkiä. No, Fiji on sitä esimerkki. Eli siellä yksi edustusto on sitten edustanut kaikkia muita. Ja se johti sitten siihen, että tämä valtio joutui sulkemaan konsulaattinsa. Eli tilanne nyt on tässä mielessä huonompi kuin aikaisemmin nimenomaan pienempien jäsenvaltioiden on pystyttävä laskemaan viisumikuluja, koska silloin täytyy olla tiloja käytössä, rahoitusta, henkilöstöä. Ja me, kuten tämä Fitchin esimerkki osoitti, mutta näitä on kyllä muitakin, niin tällaiset tilanteet johtavat ongelmiin – Eli kaiken kaikkiaan komission ehdotus on hyvin tasapainoinen ja voidaan sanoa, että suurelta osin neuvosto voi noudattaa komission suosituksia, mutta tietysti aina kun kyse on eri toimielimistä, niin näkökannat ovat hiukan erilaisia. Ja haluamme kuitenkin pikaisesti saada tämä asia päätökseen. Ja Toivottavasti kaikki osapuolet ovat kompromissivalmiita. Ja me olemme motivoituneita käymään neuvotteluita komission ja parlamentin kanssa. Ja haluaisin saada nämä asiat hoidettua Itävallan kaudella. No onnistuuko se? Se riippuu meistä kaikesta, teistä, komissiosta, mutta myöskin neuvostosta mutta odotamme jo hyvää ja rakentavaa yhteistyötä kanssanne. Ja haluaisin kiittää teitä vielä ja odottelen sitten jatkokeskustelua. Kiitos. Thank you, Mr. Lux. We also... Kiitoksia, herra Lux. Me odotamme, myös, me odotamme myöskin näitä toimielimien välisiä neuvotteluja niiden vauhdittumista. Ja toivomme, että mahdollisuudet toteuttaa asiat myöskin toteutuvat. Ja nyt komissio, Rova Lando Diego. Kiitoksia komission kutsumisesta tähän kuulemiseen. Kuten mainittu, komissio on tehnyt ehdotuksen viisakoodistoon muuttamiseksi, jolla pyritään parantamaan viisumimenettelyn toiminnallisia piirteitä. Ehdotuksessa on hyödyllisiä piirteitä jotka perustuvat vuoden 14 komission ehdotuksesta, joissa pyritään yksinkertaistamaan viisumimenettelyä. Meistä on tärkeää, että prosessi voi olla joustavampi ja haluamme helpottaa hakemista. Esimerkkejä helpottamisesta on komission ehdottama mahdollisuus tehdä hakemusta aikaisemmin kuin ennen, jotta voi suunnitella matkaa aikaisemmin, eli kuusi kuukautta maksimi entisen kolmen kuukauden sijasta ja, ja yhdeksän kuukautta ammatillista syistä. Hakemuksen tekijät voivat saada päätöksen myös aikaisemmin. Ehdotamme maksimi 10 päivää. Ja tätä voidaan jatkaa yksittäisissä tapauksissa, jossa on tarvetta tarkastella hakemusta lähemmin. Tämä on mainittukin tässä on uusia tekijöitä edelliseen ehdotukseen verrattuna lähinnä kolme. Ensinnäkin viisumimaksun korottaminen, ja että konsulaatilla olisi riittävät resurssit hakemusten käsittelemiseksi. Pyrimme myös selkeyttämään ja lähentämään sääntöjä, jotka koskevat monen kertaisia viisumeita tai pitempiä viisumeja. Ja, ja tätä on käsitelty ja neuvottelussa, jotka koskevat viisumin myöntämisen helpottamista, mutta nyt meillä on transparentit säännöt viisumikoodistosta sinänsä. Ja sitten rahoitusresurssit tarkoituksena on korottaa maksua, joka on pysynyt ennallaan vuodessa 2006. Mutta mainittiin, että tämä korotettaisiin 80 euroon. Tämä on pientä kasvua ja vähemmän kuin maailman turistikohteissa. Näillä lisävaroilla jäsenvaltiot kykenevät säilyttämään riittävän henkilöstötason ja tarjoamaan hyvää palvelua. Pitää myös ottaa huomioon, että monille matkustajille viisumin hinta on vain pieni osa matkan kustannuksia, eikä sen pitäisi olla ratkaiseva erä EU-matkustamisessa. Ja Perheet voivat myös hyötyä useamman viisumista, jota voidaan jatkaa viiteen vuoteen. Ja meillä on myös mekanismi tällaiselle niin putousratkaisulla, jossa oikeus on lisääntyy, jos aikaisemmin viisumeja on käytetty oikein. Tämä vähentäisi sekä hakijoiden ja maiden kustannuksia. Ja tämä tai se kompensoiva tekijä olisi, että saisi pitämään ja viisumin, mikä mahdollistaa useammat vierailut. Ja tämä saattaisi hyödyntää myös turismiteollisuutta. Ja kuten todettu, täällä pyritään siihen, että yhteinen viisumi-politiikka parantaisi yhteistyötä kolmansien maiden kanssa, mitä tulee maailmantojen takaisin ottamiseen. Neuvosto haluaa, että viisumipolitiikkaa käytetään tehokkaammin EUn yhteistyössä kolmansien maiden kanssa, erityisesti maahanmuuton hallinnassa. Viisumipolitiikan käyttäminen näihin tarkoituksiin on, on osa tätä vääntöä, jota meillä voi olla yhteistyössä. Tässä yhteydessä komissio ehdotti myöskin tiukempia ehtoja viisumien prosessoimiseen, jos maa ei ole riittävän yhteistyöhaluinen takaisin ottamisessa. Ja tätä menettelyä voidaan käyttää tapauskohtaisesti selkeiden objektiivisten kriteerien mukaisesti. Tämä voi vaikuttaa viisumisaantimahdollisuuksiin. Komissio pyrkisi siis Schengen-viisumeiden myöntämisestä selkeämpää Komissio pyrkii myös helpottamaan lyhyitä turistivierailuja tietyn ehdoin. Näillä muutoksilla legitiimit matkustajat pääsevät turvallisemmassa ympäristössä. Tätä helpotetaan. Tärkeää on, että Eurooppa nähdään turvallisena kohteena. Odotamme jatkokeskustelua parlamentin ja neuvoston kanssa, ja tarkoitus nopeasti hyväksyttäisiin. Ja toivoisimme, että lainsäädäntö voitaisiin hyväksyä tämän lainsäädäntökauden aikana ja pyrimme auttamaan siinä. Kiitoksia Rova Gallego. Komission puolesta täällä on sidosryhmiä, jotka ovat kiinnostuneita asiasta ja saavat puheenvuoron istumajärjestyksessä. Ja siksi oikealla Rova Machado, joka edustaa hotrekkiä. vain hotellit, ravintolat ja ka- kahvilat järjestöjä, jotka kuuluu Euroopan turismiverkostoon. Much chairman. Kiitos puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää. Ensinnäkin kiitoksia siitä, että kutsuitte netin tähän kuulemiseen. Eli edustan täällä NET-järjestöä, Siinä on mukana kahdeksan matkailualan järjestöä, mutta mitä matkailu tuo Eurooppaan? Lähes 27 miljoonaa työpaikkaa ja se on suurin sosiotaloudellinen elinkeinoala EU:ssa. Mutta kuitenkin EU on menettänyt markkinaosuuksia ja tämä tulee jatkumaan 2015 ja 2016 kansainvälisiä turist terroristeja ja tuli vähemmän terrorismin iskujen takia, mutta viime vuonna kasvua oli 8 prosenttia kansainvälisten turistien saapumisissa. Eli meidän täytyy houkutella edelleen matkailijoita ja meidän tulee tukea tätä kautta kasvua. Vuoden 2014 ehdotus oli tehty erilaisessa kontekstissa kuin tällä hetkellä – ja joka tapauksessa on pidettävä mielessä, että vuoden 2014 vaikutusten arviointi osoitti, että se, että on helpot viisumimenettelyt, niin se voi luoda 1,3 miljoonaa uutta työpaikkaa. Eli tänä vuonna tavoitteena on se, miten pidetään kiinni näistä eduista ja samalla vahvistetaan turvallisuutta. Komission kuulemisen tulokset, joissa käsiteltiin nimenomaan matkustamista, niin yksi, kolman, yksi kolmannes vastaista sanoi, että viisumimenettelyt ovat niin monimutkaisia, että he luopuivat matkasta. Eli meidän pitää olla helppoja, kohtuuhintaisia viisumimenettelyitä niin, että otetaan huomioon kaikki turvallisuuteen ja rajavalvontaan liittyvät säädökset. On hyvä, että komissio esitteli tämän esityksen aika nopeasti sen jälkeen, kun se vedettiin pois. Ja tietysti tuemme sitä, että hallinnollista taakkaa on vähennetty. Kuulemme näitä esimerkkejä ja meille on tärkeää, että vastauksen voi saada 10 päivässä eikä 15. Silloin voi suunnitella matkaa kuutta kuukautta etukäteen eikä vain kolmea. Eli moderni viestintä on mahdollista, eikä ihmiselle pakko mennä fyysisesti konsulaattiin, mutta artiklassa 21.8 pitäisi toistaa tämä sama ajatus. Ja olemme iloisia myöskin siitä, että voi hakea ulkorajalla viisumia. Se edistää matkailua, mutta näissäkin asioissa täytyy muistaa kaikki turvatoimet. No, pari huolenaihetta kuitenkin. Ensinnäkin nämä monen saapumiskerran viisumit. Me katsomme, että tämä komission ehdottama järjestelmä on hiukan hankala. Ensinnäkin matkustajan on hiukan vaikea ehkä ymmärtää tätä järjestelmää, ja toisaalta hyvin pieni määrä matkustajista täyttäisi edes ensimmäistä kriteeriä. Eli ehdottaisimme, että näitä viisumeita annetaan matkustajille, jotka ovat käyttäneet kahta viisumia kahden vuoden aikana. Ja sitten tukiasiakirjat. Yleisesti ottaen katsomme, että näitä asiakirjavaatimuksia tulisi harmonisoida, mutta mitä tulee esimerkiksi hotelleihin, niin välillä näitä varauksia perutaan tai asiakkaat eivät tulekaan paikalle tai käyttävät vääriä luottokorttitietoja. Ja tämän, hangal, tämän ongelman koska esimerkiksi ryhmävarauksessa pitää tietää, kuinka paljon ihmisiä tulee, ja se riippuu sitten taas siitä, kuinka moni viisumihakemus menee läpi. Eli joskus viisumi ei saa, jos ei ole varausta, ja joskus ei voi tehdä varausta, jos ei ole viisumia. Eli meidän täytyy nyt miettiä näitä tapauksia, eli todistus majoituksesta tai todistus siitä, että on riittävästi varallisuutta, tai sitten vahvistus toiselta taholta, että – näitä varauksia käsitellään, niin se olisi yksi mahdollisuus. Ja tämä liittyy myöskin liitteen kaksi sisältämien tietoihin. Sitten kustannukset. Olemme hiukan huolissamme viisumien hinnan noususta. Kun ajatellaan vaikka alle 12-vuotiaita, jos perhe tulee Eurooppaan, niin sitten kustannukset ovat hiukan korkeammat. Jäsenvaltioiden kanta on tiedossa, on sanottu, että hallinnolliset kustannukset pitää kattaa, eikä hinta ole nostettu vuosiin, mutta tämä on mielestäni hiukan lyhytnäköistä. Kolmasen maiden taloudellinen toiminta on noin 2 prosenttia VKT, eli hallitusten pitäisi muistaa tämä ja nähdä matkailu investointina. Mutta sitten on muitakin kustannuksia, jotka liittyvät viisumimenettelyyn eli vakuutukset, asiakirjakustannukset, matka konsulaattiin tai johonkin muuhun, jotta voi antaa biometrisiä tietoja. Nämä ovat taakkoja matkailijalle. Ja tietysti joskus täytyy ottaa lomaa, jotta pystyisi hoitamaan nämä asiat. Eli ehdotamme, että joko ei nosteta hintaa, tai jos nostetaan, niin se pitää sitten kompensoida vähentämällä muita kustannuksia. Esimerkiksi se, että voi toimittaa viisumihakemuksen toisen jäsenvaltion konsulaattiin. No, konsulaattien välinen yhteistyö on hyvä ja ulkoiset palveluntarjoajat ovat tässä mukana hyvin, mutta asia pitää vielä tarkastella. Eli lopuksi sanoisimme vain, että viisumihakemusten digitalisointi on kiireellistä – viisumihakemusten jättäminen ja viisumitarrojen myöntäminen on edelleen paperipohjaista. Järjestelmien yhteentoimivuutta tarvitaan ja tiedämme, että työstä tätä asiaa, mutta ulkoiset palveluntarjoajat tietysti, niitä voitaisiin hyödyntää vähän enemmän, jos he ovat siihen valmiita, mutta niiden olemassaolo ei saa olla tekosyynä sillä, että jäsenvaltio ei ole hyvin edustettuna kolmannessa maassa. Kiitoksia. Kiitos oikein paljon, Machado. Nyt kuulimme turi matkailuteollisuudelta. Mara-alalta on tärkeää, että pääsisimme eroon näistä raskaista koneistosta tai raskaasta byrokratiasta, joka tulee käydä läpi, mikäli haluaa laillisen keinoin saapua Euroopan unionin alueelle. Nyt kuulumme ulkoisesta palveluntarjoajista. Hän on VFS Global yhtiöstä ja hän kertoo hänen näkemyksestään aiheeseen liittyen. Kiitos esittelijä. Minä haluan kiittää, että parlamentti pyysi VFS Globalia kertomaan viisumi ulkoistuspalveluiden tarjoajien näkemystä. IQT omistaa yhtiön meidän toimitusjohtaja keksi viisumin ulkoistuspalvelun niin, että kaikki tiedämme, miten tämä on kehittynyt viime aikoina. Meillä on 59 hall- asiakashallitusta ja olemme käsitelleet 170 miljoonaa viisumihakemusta. Me emme ole ainoa toimija. Ala on kilpailtu monia yhtiöitä toimia aktiivisesti alalla. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän pitää parantaa palveluja niin asiakkaiden kuin asiakashallitusten, asiakashallintojen näkökulmasta. Kertoisin nyt, mistä on oikein kyse, koska meidän palvelukonseptiin liittyy paljon harhaluuloja. Sen jälkeen käyn läpi joitain niitä parannuksia, joita viisumi ulkoistus on tuonut niin hallinnoille kuin hakijoille – ja lopuksi esitän joitain ehdotuksia, miten ulkoistamisyritysten toimintaa voitaisiin helpottaa, jotta tarjoaisimme vieläkin parempia palveluita viisumihakijoille. Ensinnäkin pikainen muistutus siitä, mistä kyse oikein on viisumiulkoistuksissa, siten ettei tässä ole mitään harhaluuloja. Tämä ei tarkoita sitä, että anneta päätöksen päätöksenteko ulkoiselle yhtiölle, vaan konsulaari, konsulipalveluilla on tämä, edelleen tämä päätöksentekovalta. Ulkoistusyhtiö ei ole mitenkään ulkoinen palveluntarjaaja. Eh, pyöritään ainoastaan hallinnollisia toimia. Keräämme hakemukset, tiedot yhteen, lähetämme tiedot konsuleille, konsulaateille ja sen jälkeen kun päätös on tehty, niin me järjestämme tämän viisumilla varustetun passin palautuksen. Ja me toivotamme tervetulleeksi kaikkia niitä seurantatoimia, joita ehdotetaan meidän palveluihin. Me toivotamme kilpailun tervetulleeksi, mutta me emme halua, että ala menettää hallintojen luottamuksen. Siksi olisikin tärkeää, että nämä vähimmäistandardit olisivat EU-ssa entistä tiukempia. Toinen kohta. Ulkoistamiset, ulkoiset palveluntarjoajat ovat mahdollisuus parantaa palvelun laatua. Minä en kerro näistä haasteista, me kaikki tiedämme ne. Se, että hakemuksia on yhä enemmän, henkilökuntaa tarvitaan yhä enemmän, tiloja tarvitaan enemmän, turvallisuusulottuvuus, joka on mainittu. Ja kaikki nämä haasteet tuovat paljon kustannuksia. Ja toisaalta hallinnot kohtaavat budjettileikkauksia paraikaa ulkoistamisen myötä pystytään sopeuttamaan kysyntää palveluun, koska hakijat maksavat palvelumaksun. Enemmän hakijoita se tarkoittaa, että on enemmän että palvelun tarjolla mahdollisuus investoida paremmin toimintaansa. Näin ollen on helpompi sopeuttaa omaa henkilöstöä tarpeisiin. Lisäksi ei tarvita lisätiloja, kausi, kysynnän kasvaminen ja on havaittu, että monet konsulaatit eivät pysty sopeuttamaan omaa henkilöstöä kysyntään. Tämä myös vähentää näitä pitkiä jonoja, joita oli konsulaattien edessä, jotka muodostuivat jo yöaikaan. Ja tämä mahdollisti kiristämisen ja ylihintaiset palvelut. Näitä jonotuspaikkoja myytiin kalliilla pääsy viisumitiskille oli ainoastaan teoriassa ilmaista. Usein joutui kadulla maksamaan hinnan ilman, että konsuli, konsulaatit olisivat pystyneet tähän vaikuttamaan. Tämä tarkoittaa sitä, että on helpompi järjestää viisum itselleen, sopia tapaaminen ja olla jonottamatta. Konsulaatit eivät joudu vastaanottamaan hakijoita tai käyttämään aikaa hallinnollisen taakkaan. He voivat käyttää aikaansa paremmin siihen, että he käsittelevät näitä hakemuksia. Näin ollen heillä ei synny jonoja edes kiireaikoina. Viisumihakija tietää, että kun hän saapuu täyttämään papereita, hän saa kaiken valmiiksi noin tunnissa. Minä vastasin 2000-luvun alussa viisumipalveluista yhdistyneen kuningaskunnan toimesta. Aina kun hakija saapui, me pyrimme saamaan kaiken valmiiksi päivän aikana. Me olemme ylpeitä tästä, mutta me emme ymmärtäneet, kuinka kallista tämä oli hakijoiden kannalta. Yön ylittävä junamatka, hotelliyö ja pitkät jonotusajat ulkona auringossa tai sateessa usein lasten kanssa. Viisumipalveluiden ulkoistaminen on todettu matkailijoiden toimesta sellaiseksi palveluksi, että se parantaa viisumin hakemuskokemusta. Meillä on myös turismiviisumipalveluita. Vierailuviisumit ovat yhä helpompia saada ja menettely ei ole niin vaativa kuin aikaisemmin. Viisumikysyntä on kasvanut sen jälkeen, kun viisumipalveluita on ulkoistettu. Vielä viimeinen kohta. Jotta on mahdollista parantaa ja parantaa palveluita mm, hakijoiden kannalta. On tärkeää ulkoistettujen viisumipalvelujen kannalta, että on selkeät oikeudelliset puitteet, jotta me pystyisimme parantamaan tätä palvelun laatua. EU-oikeudelliset puitteet olisivat tärkeitä. Se suojelevat hakijoita, hallintoja ja ulkoista palvelun tarjoajaa tuomalla omaan toimintaan oikeusvarmuutta. Nämä asetukset ovat sellaisia, että niiden tulisi olla joustavia, että voidaan sopeuttaa, sopeutua uusiin vaatimuksiin ja uusiin teknologioihin. Nämä edistävät talouskasvua, matkailua, turismia ja olisi hyvä, että kaikkia ulkoistamisen hyötyjä voitaisiin käyttää hyväksi. hallinnot ja ulkoiset palveluntarjoajat ovat oppineet tekemään yhteistyötä. Ne ovat kumppaneita, jotka tekevät yhteistyötä, jotta he pystyvät kohtaamaan viisumin alan haasteet. VFS on sitoutunut kaikkiin komission suosituksiin viisumisäännöstössä – Toki olemme sitä mieltä, että parannuksia teksti voidaan tuoda, jotta ulkoiset palvelun tarjoajat voisivat tarjota yhä parempaa palvelua hakijoille. Tarkistus, jotta olisi mahdollista avata tietyissä maissa satelliittiviisumi hakukeskuksia. Nämä satelliittikeskukset toimisivat maissa, joissa ei ole yhtään Schengen-maata edustettuna. Tähän liittyy korkeita kustannuksia ja hakijoita olisi vähän. Biometriset laitteet, henkilöstöturvallisuustoimenpiteet ja kuljetuskustannukset. Näin ollen me olemme ehdottaneet, että Tämä voisi koskea ei ainoastaan maita, vaan kaupunkeja, joissa ei ole Schengen-maata edustettuna. Tämä helpottaisi tuomalla viisumipalvelut ihmisten lähelle. Tästä esiin nousee se, että palvelumaksu rajoittuu puoleen viisumin hinnasta. Ei ole puhuttu tarkasti ottaen, kuuluuko myyntivero tähän. Me olemme sitä mieltä, että on hyvä määritellä tämä ennen veroja ja sitten paikallinen myyntivero voitaisiin lisätä tähän summaan. Lisäksi haluaisin lisätä, että asiakkaat ovat tyytyväisiä tekemämme työn laatuun ja palveluhinta ei koskaan ole ollut ongelma hakijat maksavat mielellään hyvästä ja tehokkaasta palvelusta. Schengen-viisumit mahdollistavat pääsyn 26 jäsenvaltioon ja niiden kustannus on edullinen verrattuna viisumeihin moniin muihin maihin jotka vetävät turisteja puoleensa. Lisäksi, mikä on erityisen tärkeää hallintojen ja hakijoiden kannalta, on se, että tarjotut palvelut ovat laadukkaita. Me kiitämme sitä, että että tässä ehdotetaan tarkempaa seurantaa ja me haluaisimme, että vähimmäisstandardit olisivat liiketoiminnan kannalta vieläkin tiukempia siten, että hakijat saisivat aina parasta mahdollista palvelua ilman piilokustannuksia. VVS Global olisi erittäin tyytyväinen, jos se voisi työskennellä parlamentin kanssa, jotta saadaan valmisteltua tällaiset standardit. Haluaisin päättää puheenvuoroni sanomalla, että VFS on täysin tietoinen siitä, että ulkoistamisen jatkuminen riippuu siitä, että me tarjoamme hyvää palvelua hallinnoille ja hakijoille. Me pyrimme koko ajan parantamaan meidän palvelun laatua jatkuvilla investoinneilla ja me haluamme varmistaa sen, että me työskentelemme tällä hetkellä niiden vaatimusten kanssa, joita hallinnoilla ja asiakkailla on huomenna. Me kiinnitämme erittäin paljon huomiota digitaalisiin ratkaisuihin. Kiitos oikein paljon. Kiitoksia, kiitoksia hyvin täsmällistä puhetta. Seuraavaksi siirrymme Tim Springettiin. Hän edustaa EXA Euroopan laivanomistajien yhteisöä. Very much, Mr. Rapporteur. Paljon kiitoksia esittelijä. Olen kiitollinen mahdollisuudesta puhua täällä kuulemisessa – olen Euroopan yhteisön laivan omistajien yhdistyksen sosiaalipolitiikka työryhmän puheenjohtaja, joka käsittelee henkilöstökysymyksiä, mutta työmarkkinaosapuolien sopimuksella kuljetustyöntekijöiden liiton kanssa tehnyt sopimuksen perustalla edustaa myös eurooppalaisia merenkävijöitä ja näin työmarkkinaosapuolten kummakin puolen näkemyksiä yhdessä kansainvälisen merenkulkukamarin kanssa ja kansainvälisen kulutusalan työntekijöiden kanssa, joka eh, edustavat laivanomistajien ja merikävijöiden etuja globaalisti. Me olemme laatineet yhteisen reaktion komission kuulemiseen vuoden alkupuolella ennen kuin 14.3. ehdotus julkaistiin. Noin 90 prosenttia maailman näkyvästä kaupasta kuuletetaan kauppa-aluksilla ja sitä käsittelevät satamat maailmanlaajuisesti. EUn satamat ovat maailman vilkkaampia. Ja siellä tuhannet merenkävijät lähtevät laivalta ja tulevat laivalle ja ottavat lomaa maissa, mikä on olennaista heidän hyvinvoinnilleen. Ja on erottamaton suhde merenkulkijoiden liikkeissä – ja maailmankaupan helpottumisen välillä. Mitä turvallisuuteen ja epäsäännönmukaiseen maahanmuuttoon tulee, merenkävijöiden riskiprofiili on erittäin matala. Useimmat merenkävijät ovat niin sanotulla ää, epäsäännöllisillä kauppareiteillä, niin sanotulla kulkurireiteillä. Ja usein satamavierailusta kerrotaan hyvin hyvin lyhyen aikaa ennen saapumista, eli viisumit täytyy järjestää erittäin nopeasti. Siksi heillä on tarve saada viisumihakemukset nopeasti käsitellyiksi. Monen vuoden ajan kolmasen maiden merenkävijät ovat kohdanneet vakavia käytännön vaikeuksia saadakseen viisumiin, päästäkseen, päästäkseen uudestaan tai siirtyäkseen transitona Eurooppaan halki Tämä johtuu käytännön vaikeuksista ja sääntöjen tulkintaeroista. Ehdotus muuttaa viisumikoodista ja tarjoaa mahdollisuuden tunnustaa merityön erityispiirteet sekä sen olennaisen panoksen, jonka meren kulkijat antavat vauraudellemme. Ja siksi meren kulkijoiden määrittely artiklassa 2, 12 on sellainen, että sen pitäisi varmistaa, ettei kukaan merikulkija ja määritelmien ulkopuolelle. Näistä myönteistä tarkoituksesta yhdeksään pyritään merenkulkijoiden hakukautta jatkamaan yhdeksäksi kuukaudeksi ennen kuin he tarvitsevat viisumia. Sen lisäksi, että se tunnustetaan, että merenkulkijoiden työolot ovat erityiset. Meillä on myös tervetullut tarkistusehdotus artiklan 23, joka lyhentäisi hakemusten käsittelyaikaa 15-10 päivä. Tämä helpottaa merenkulkijoita, koska he saavat saada tiedot määräykseen matkusta Schengen-alueelle ja alkaa tuot laivalla erittäin no, lyhyen aikaa aikaisemmin. Ja sitten on kysymys viisumista, jotka tarjoavat monenkertaisen pääsyn. Yhden pääsyn viisumit tekevät haastavaksi merenkävijöille tulla laivalle ja nousta maihin Schengen-alueella. Joudutaan sen kohta yhdeksän tunnustaa sen, että monen käynnin viisumat ovat hyödyllisiä sekä usein matkustaville että konsulaateille. Nykysääntöjen mukaan 2009 viisumikoodistossa monen pääsyviisumeita tulee myöntää kulkijoille komission ehdotuksessa artiklassa 44 otetaan takapakkia merenkävijöiden oikeuksien suhteen, ja tämä on suuri huolenaihe. Erityisesti artiklassa 24 kohdassa 2a otetaan huomioon käyttäen tällainen putousjärjestelmä, jossa määritellään, kuka on oikeutettu monen käynnin viisumiin. Siinä vaaditaan, että on käyttänyt kolmea viisumia kahden vuoden aikana, ja monet merenkävijät eivät tule täyttämään tätä ehtoa. Merenkävijä, joka on kahdeksan kuukautta merellä ja neljä kuukautta lomalla ennen seuraavaa työmäärästä, mikä on yleistä. Heillä on korkeintaan mahdollisuus saada kaksi viisumia kahden vuoden aikana, minkä vuoksi. Kuten äh, Rava Machado, me haluamme muutosta kohtaan 2a, niin että muutetaan ehtoja tähän putousjärjestelmän pääsyssä niin, että vaadittaisiin kahta viisumia kahden vuoden aikana. Artikla 24.2c kohdassa todetaan, että monen pääsyn viisumeja voidaan myöntää. Ja sitä on poistettu viittaus merenkävijöihin, eikä ole tarvittu mitään oikeutusta tälle merenkulkijoiden oikeuksien rajoittamisesta niin, että shall on korvattu sanalla may, tulee, voidaan. Akselilla haluamme, että tulee myöntää olisi muotoilu vaikka ehdotuksen selitysosassa todetaan alan erityispiirteet, niin silloin on loogista, että myös tässä kohdassa se hyväksytään. Tämä pakollinen viisumien myöntäminen lisäisi ennustettavuutta ja vähentäisi vedenkulkijoiden tarvetta hakea viisumeita rajalla. Jäsenvaltiot myöntävät viisumeita rajoilla erittäin määrin Esimerkiksi merenkulkijat eivät välttämättä pääse alukseen tai alukselta, joka on heille rasittavaa, koska se saattaa estää heidän saapumistaan tai kotiin palaamista tai maissa pidettävää lomaa. Se on myös pahateltavaa työnantajan kannalta, vaikka on erittäin tärkeää, että viisumit ovat käytössä, kun e- schengen saavutaan. mutta me voimme vähentää rajavartijoista tarvetta ja me voimme helpottaa myös meidän kulkijoiden ja alusten omistajien ongelmia. Ja meistä on pateltava, että artikla 14 lista ei ole kattava. Henkilöstörekrytoijat auttavat päivittäin viisumihakemuksissa ja epäjohdonmukaisuudet siinä, mitä tämä konsulaatit vaativat, ovat kalliita ja aiheuttavat viivästyksiä. Siksi tarvitaan lisää varmuutta. Olemme erittäin huolestuneita, että merkäviät saattavat huomamattaan ja, ja tämän monikertaisten viisumien myöntämistapauksessa jäädä loukkuun, kun on toimia, jotka kohdistuvat heidän lähtömaahansa koskien palauttamisia. Viisi pitäisi mennä kolmasien, kaikille kolmasien maiden kansalaisille tai tietyille kategorioille. Ja tässä on tärkeää tunnustaa, ei ainoastaan merenkulkijoiden erityiset matkustustarpeet työnsä kannalta. Täytyy myös tunnustaa heidän erittäin alhainen riskiprofiili – hallitsematon artikla 25 tunnustaa tämän. Ja lopuksi meillä on tervetulleita, että merenkulkijat voivat edelleen hakea viisumeita Schengen-rajoilla. Toteamme, että komissio ehdottaa artiklassa 46a, 2a, että voidaan koodin liite 9 voitaisiin poistaa ja sen, sen annettaisiin täytäntöönpanosäädöksellä toiminnallisia määräyksiä liitteen päivittämiseksi. Me haluaisimme olla osa tätä prosessia varmistaaksemme, että se heijastaa merenkulkijoiden ja teollisuuden tarpeita. Merenkulkijoiden mahdollisuudet tehdä työnsä ja täyttää olennainen roolinsa globaalia merikauppaa. Sen ei saa olla hänen kansallisuudestaan kiinni, eikä sitä saa rajoittaa ehdoilla, jota he eivät voi tyydyttää. Kiitoksia. Kiitos herra Springet. Kiitos paljon. Kuulimme mielellämme teidän teollisuuden alan kannan aiheeseen, mutta ainahan meillä on tilaa myös akateemiselle näkemykselle. Tervetuloa, professori Di Filippo. Meillä on täällä Marcello Di Filippo, professori Piisan yliopistosta kansainvälisen, lain, kansainvälisen oikeuden professori. Hän käsittelee nykyisen viisumis, viisumisäännöstön puutteista. Professori Di Filippo, olkaa hyvä. Committee for this invitation. There. Kiitos. Haluaisin kiittää valiokuntaa tästä kutsusta. Ja ihan lyhyesti haluaisin osoittaa solidaarisuuttani tulkeille, jotka ovat olleet jo pitkään lakossa. Eli tässä nyt on jotain vinossa, eli toivottavasti nämä ongelmat ratkeavat mahdollisimman pian. Eli tässä on nyt esitys. Ensinnäkin, mitkä ovat suuntaviivat esityksessäni ja sitten on tiettyjä elementtejä, joista pitää hiukan keskustella tässä vaiheessa menettelyä. Yritän korostaa tiettyjä ongelmia, jotka ovat olleet olemassa alusta asti. Jotkut niistä korjattiin vuoden 2014 versiossa. Jotkut ongelmat ovat taas ihan uusia. Eli olen tutustunut ihan tähän viimeisimmäkin versioon. Eli hyvin usein puhutaan viisumipolitiikasta, mutta pitää muistaa, että se liittyy moniin lakeihin. Viisumilainsäädäntö on hallinnollisen lainsäädännön alaosa ja maahanmuuttolainsäädännön alaosa. Tämä on hyvin tekninen ala. Nämä ovat teknisiä lakeja. Ne liittyvät perusoikeuksiin ja ne liittyvät oikeusvaltioperiaatteeseen, kuten esittelikin mainitsin. Monet näistä säädöksistä on laadittu sillä tavalla, että viranomaiset ja konsuleilla on hyvin paljon harkintavaltaa, kun he arvioivat tilannetta. Ja se voidaan tietyllä tavalla perustella. Mutta toisaalta, jos ajattelee tilannetta hakijan kannalta, niin silloin on lähes mahdotonta ennakoida, mitä hakemukselle käy. Ja jos lopputulos on se, että hakemus hylätään, niin hakija ei välttämättä ymmärrä, miksi hakemus on hylätty. Ja silloin hakija saattaa joutua tilanteeseen, jossa hän ei pysty valittamaan asiasta. Jos ei siis edes tiedä, miksi hakemus on hylätty, silloin ei voi mennä juristin tai tuomarin pakeille. Sitten on toinen asia, joka välillä unohdetaan, kun puhutaan viisumipolitiikasta. Tämähän on yksi tärkeimpiä välineitä EU-lainsäädännössä, kun ajatellaan laillisen liikkuvuuden hallinnointia. Ja jos näitä reittejä ei ole kuvattu selkeästi, niin epäsuora vaikutus saattaa olla se, että ihmiset turvautuvat laittomiin maahanmuuttoreitteihin. Tai jos säännöt on laadittu huonosti, niin sitten se johtaa väärinkäytöksiin ja syrjintään, kun tarkastellaan hakemuksia. Eli näillä asioilla on yhteisiä piirteitä. Eli pyritään korostamaan hyvää hallintoa, syrjimättömyyttä, oikeuden saatavuutta. No, en tiedä kuinka moni täällä on miettinyt joskus sitä, mitä merkitystä on tietyillä ehdoilla viisumin saaneissa. ja mitä tapahtuu, jossain Eurooppaan sen jälkeen, kun viisumi on mennyt umpeen. Tämä on aika mielenkiintoinen asia, koska on vaikea kuvata tilannetta, kun mennään asiakirjojen asiakirjoja pidemmälle. Näillä säännöillä tätä tilannetta ei korjata. Tässä sanotaan, että konsulaatti voi torjua viisumihakemuksen vain siksi, että henkilö ei riittävällä tavalla ole osoittanut, että hän ei jää alueelle liian pitkäksi aikaa. Eli tällainen psykologinen todistelu on jotain, joka on kaikkia juridisia periaatteita vastaan. Eli tällaisessa tilanteessa ei pystytä ennakoimaan vastausta eikä noudateta tiettyjä juridisia yksityiskohtia. Ja jos mennään katsomaan menettelyyn liittyviä yksityiskohtia, niin tämä epäilyn logiikka. Jos luette tämän menettelykäsikirjan, niin siellä katson, onko lapsia, onko naimisissa, onko syvät suhteet omaan maahan, oman maan kansalaisiin. Sitten on asiakunnossa. Jos olet juristi, professori tai korkearvoinen virkamies, niin silloin saat viisumin. Ja jos olet rikas, niin saat viisumin. Muuten et. Jos olet nuori, jos sinulla ei ole vakituista työpaikkaa, jos et ole naimisissa, tai jos tulet tietystä osista yhteiskuntaa, niin silloin ei välttämättä ole ihan yhteiskunnan huipulla ja silloin henkilö saattaa jäädä Schengen-alueen liian pitkäksi aikaa ja tällöin hakemus voidaan hylätä. Tällainen menettely pitäisi kokonaan poistaa, tai sitten sääntöjä pitäisi muuttaa ja pitää selventää, missä olosuhteissa konsulaatti voi hylätä viisumin. Koska muuten kaikki nämä asiakirjat, joita on toimitettava, ne ovat jo riittäviä. Niistä saa riittävän pohjan päätöksen tekemiselle. No, mistä syystä sitten hylätään hakemuksia? kun ajatellaan tätä tilannetta, että voidaan vain hylätä ilman perusteita, niin voiko näin toimia oikeusvaltiossa? Eli jos konsulat sanoo, että hakemus on hylätty, koska olette vaara julkiselle turvallisuudelle tai olette uhka kansainvälisille suhteille tai koska ette ole vilpittömiä, mitä tulee EU-alueelta lähtemiseen. Eivät ne ole mitään perusteita. Ne ovat hyvin muodollisia, mutta hakijalle ne eivät vieläkään selitä, miksi hänen hakemuksensa on hylätty. Eli tämä ei ole mikään oikeusvaltioperiaatteen mukainen järjestelmä. Tämä on vähän niin kuin keskiajalla, jolloin mitään oikeusvaltiota ei vielä ollut. Eli tätä kohtaa pitää nyt työstää lisää. pitää perustella, miksi viisumi on hylätty. Tätä osiota pitää vahvistaa ehdotuksessa. Kyllä aikaa varmaan riittää vielä tähän. Ei se nyt ole niin monimutkainen asia. Ja muistuttaisin, että EU-tuomioistuin jo nyt on korostanut, että hallinnollisissa menettelyissä ulkomaisten osalta ja kun tehdään päätös asumisluvasta tai palauttamisesta. Niin jos ei ole mitään subjektiivista oikeutta viisumiin, sehän takaisi, että viranomaiset noudattavat sääntöjä oikealla tavalla. Ja tämä liittyy toiseen takeeseen, ehdotuksessa pidetään hyvänä tuomioistuimen hiljattain tekemää päätöstä. Eli jos hakemus on hylätty, niin hakija voi tehdä valituksen, joka menee siis tuomioistuimeen viime kädessä. Ja jos teillä on kokemusta tuomioistuimista, niin tiedätte, että jos ei ole perusteita hylkäämiselle, tai kielteiselle hallinnolliselle toimelle, niin silloin on vaikeaa saada valitusta läpi. Eli tällainen valitusmahdollisuus pitää antaa hakijoille, mutta täytyy muistaa tämä tilanteen omalaatuisuus. Jos asuu vaikka Afrikassa tai Etelä-Amerikassa ja konsulaattiin vastaus on ei, ja lain mukaan pitää mennä kohdemaan pääkaupunkiin tai siihen maahan, jonka konsulaatti on sanonut ei, niin sitten tämä oikeuden prosessi pitää käynnistää tässä pääkaupunkissa. Se on ihan mahdotonta. Se ei ole mitään oikeutta. Oikeuden saatavuutta pitää helpottaa. Meillä on sähköisiä välineitä ja muita. Ja keskustelussa meidän pitäisi ottaa nämä seikat enemmän huomioon. Ja sitten toinen asia. Millä tavalla voitaisiin vahvistaa Schengen-alueen konsulien välistä yhteistyötä? Se ei ole pelkästään jäsenvaltioiden etu, vaan myöskin hakijoiden etu. Eikä ei estä sitä, että konsulaattien yhteistyötä hyödynnetään myöskin siinä, että vähän hallinnollisesti tarkastellaan kielteisiä päätöksiä. hakijan ei tarvitsisi silloin löytää juristia kohde jäsenvaltiosta. Ja hallinnollisessa oikeudessa EU-lainsäädännössäkin on paljon esimerkkejä, jotka osoittavat, että käytännön läheisiä ratkaisuja voi löytää. vaikka ne eivät olekaan mitään sitovia päätöksiä. Ja sitten lopuksi vielä, ja pyydän anteeksi, että puhuin näin pitkään, Asetuksessa on todettu, että jos saa viisumin, niin se ei ole automaattinen lupa päästä alueelle. Siis tämä on totta kaikkialla maailmassa. Mutta jos viisumin on saanut ja lähtenyt matkalle ja suunnittelee menevänsä tiettyihin maihin, niin jonkinlaista reiluutta pitää olla, kun valvotaan ulkorajoja, jos sanotaan, että ette voi tulla maahan. Eli tilanne, jossa viisumin haltija ei pääsekään alueelle, se pitää ottaa huomioon asetuksessa. Ja sitten vielä lopuksi se, että viisumin hakijoita rangaistaan heidän kotimaassaan nyt niin se on todella epäreilua hakijoille. Miksi yksittäistä hakijaa pitäisi rangaista vain siksi, että hänen maansa hallitus ei tee yhteistyötä palautuskysymyksissä? Tästä asiasta pitää keskustella. Mielestäni tämä ei ole hyvä päätös eikä ratkaisu. Ja se palauttaa mieleeni erittäin huonon säännön, joka oli palautusdirektiivissä – Eli henkilö voi jäädä vankeuteen vuoden ajaksi ainoastaan siksi, että hänen maansa hallitus ei tee yhteistyötä pois palauttamismenettelyssä. Kiitos ja suokaa anteeksi tämä pitkä sanaisuus. Fair. Kiitos. Varmasti tässä on hyvä tasapaino, kun huomioi kaikkia niitä puheenvuoroja, joita täällä kuultiin. Oli hyvä kuulla näitä eri kommentteja, jotka ovat tarpeen, jotta pystymme arvioimaan hyvin nyt tätä kokonaisuutta, joka meillä on käsillämme. Kiitän teitä kaikkia. Kaikki teistä pohditte varmasti niitä seikkoja, joita nostin esiin tässä ensimmäisessä johdantopuheenvuorossani, kun kerroin tämän kuulemisen tarkoituksesta. Jälleen kerran on sanottava, että viisumijärjestelmä tällä hetkellä on raskas. Sinne lähdetään negatiivisista lähtökohdista. Ja professori Filippo on tässä viimeisessä akateemisessa lähestymisessä, kun pohditte tilannetta, niin toitte tämän hyvin esiin. Nyt pyrimme muuttamaan tilannetta paremmaksi. Kaikissa puheenvuoroissa nostettiin esiin, kuinka tärkeää on, että nämä puutteet saadaan poistettua ja päästään eroon tästä raskaasta viisumikoneistosta, jonka miljoonat joutuvat kohtaamaan. Olisi hyvä korvata tämä koneisto kevyemmällä prosessilla. Tätä arvostettaisiin varsinkin merenkulkijoiden matkailualan kannalta. Nämä ovat merkittäviä aloja Euroopan unionissa. Monet tarvitsisivat tällaisen viisumin, jonka avulla on mahdollista saapua ja poistua Euroopan unionilta monta kertaa. Tästä on keskusteltu neuvoston kanssa jo vuosien ajan. Meillä on vielä hieman aikaa jäljellä, jotta me voisimme käydä ajatusten vaihtoa jäsenten kanssa. Kaikki jäsenet, jotka ovat täällä kokouksessa, olette enemmän kuin tervetulleita kommentoimaan. Yksi näkyi, toinen pyyntö. Kuunnellaan ensin ESR-ryhmän halla It'll be you, Mr. Becker. Yes, yes please. Uh, the ECR group to a large extent agreed. ECR-ryhmä on pitkälle mieltä komission ja neuvoston kanssa. Toisaalta meillä on sympatioita Springetin kommentteihin liittyen näihin viisumeihin, jonka avulla on mahdollista poistua ja saapua niin monta kertaa viisumi, viisumisaannin helpous ja turvallisuus ovat molemmat tärkeitä. Nykyinen järjestelmä perustuu jäsenvaltioiden väliseen luottamukseen, kuten Schengen-järjestelmä ja Schengen-alue itsessään. Siksi onkin elintärkeää, että kaikki jäsenvaltiot panevat täytäntöön samat standardit ja kriteerit ja että ketjussa ei, jäsenvaltioiden ketjussa ei ole heikkoa lenkkiä. Me tuemme sitä, että järjestelmällisesti käytetään viisumipolitiikkaa, kun työskennellään kolmansien maiden kanssa, jotka eivät ole valmiita takaisinottamaan oman maan kansalaisia. Olen erittäin tyytyväinen, että tätä välinettä käytetään jo ja että tämä on kantanut hedelmää. Me olemme kuitenkin sitä mieltä, että tämän tyyppisten toimien tulisi osua oikeaan maaliin – tämän tulisi osa pikemminkin kyseisten maiden eliittiin eikä tavallisiin kansalaisiin. Kiitos oikein paljon. Puheenjohtaja ilman mikrofonia. Thank you for that remark. Kiitos kommentista. Becker näytti pyytävän puheenvuoroa. Ole hyvä. Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Kiitoksia, puheenjohtaja. On hienoa, että meillä on tämä kuuleminen omassa työssämmekin olemme nähneet näitä elementtejä, mutta myöskin on asioita, joista meidän tulee oppia lisää. Edessämme on nyt neuvottelut. Eli on selvää, että tehtävämme nyt tällä hetkellä on edistää taiteilijoiden, matkustajien, yrittäjien tilannetta. Se on nyt ihan selkeä tavoite. No sitten on vielä luottamukseen liittyviä kysymyksiä. Ja sitten merimieskysymys. En nyt ole varma, onko kaikkia asioita nyt tarkasteltu riittävän yksityiskohtaisesti. Ja digitalisaatio, totta kai, kustannukset, totta kai. Ja meillä on tiettyjä ongelmia, jotka liittyvät viisumien ulkotoimittajien. Ja esimerkiksi itse kävin Istanbulissa. Ja näissä asioissa meidän täytyy tosiaan toimia aloitteellisesti. Itävallan esimerkki, kun ajatellaan edustustoja, niin se on ihan vakuuttava. Ja meidän pitäisi noudattaa hyviä käytänteitä tällä alalla. Ja lopuksi erittäin tärkeä väline on se, että meillä on EUn ja kolmansien maiden välillä rehellistä yhteistyötä. Ja viisumipolitiikkia voidaan käyttää painostusvälineenä. Ja ihan suoraan sanottuna, mielestäni tässä on ihan järkevä tapa edetä. Ja tulevaisuudessa meidän pitää kiinnittää näihin asioihin vielä enemmän huomiota. Eli kaiken kaikkiaan kiitoksia näistä tiedoista ja odottelen innolla hyvää yhteistyötä. Kiitos hyvä kollega Becker. Schlein. Thanks a lot, uh, Juan Fernando. Um... Kiitoksia Fernando. Ihan nopea kommentti. Valitettavasti olin toisessa kokouksessa ja en pystynyt seurata muiden vieraiden esityksiä. Varusteli Filippon esitystä kuuntelin ja aina arvostan hänen puheenvuoroja näissä asioissa. Juan Fernando, annan sinulle täyden tukesi ja kiitän sinua yrityksestä käydä tätä keskustelua. Täytyy olla rehellisiä. Olen äh, SD esitteli Dublinin asetuksen uudistamisesta. Dublinin asetuksen yksi pääpuutteista on se, että se perustuu tähän ensimmäisen saapumiskriteeriin, eli epäsäännönmukaisen saapumisen periaatteeseen itse asiassa, joka on ongelmallinen, koska laillisia reittejä on niin vähän, niin on vähän tekopyhä puhua epäsäännöllisestä saapumista Dublinin yhteydessä. Mutta jos me haluamme olla tehokkaita ihmiskauppaan puuttumisessa, niin emme me voi välttää näitä keskusteluja. Mitä laillisia keinoja me voimme tarjota? Miten me voimme luoda laillisen turvallisen keinon saapua Eurooppaan. En ole vakuuttunut uudesta yrityksestä ulkoista rajoit näiden maihin keskusten kautta ja Afrikan unioni pari päivää sitten Injo sanoikin, että ei heitä kiinnosta. He sanoivat selkeästi, hei kiitti Tunisen ja Libian kanssa, joten ei tällä tiellä voi edetä. Meidän täytyy keskittyä humanitaariseen viisumiseen uuden sijoittamisohjelmiin, jotka vastaavat UNHCRankin vaatimuksia, mikä on ainoa keino – tarttua ihmiskauppaan. Emme näitä vaihtoehtoja emme voi luoda täysin laillista keinoa hakea turvapaikkaa Euroopasta. Täällä tukemme tässä oikeutetusta taistelussasi ja kaikki suosituksesi ovat erittäin hyvin perusteltuja. Kiitos. I saw also Barbara Spinelli. Kiitos paljon. Barbara Spinelli on pyytänyt puheenvuoroa, niin ikään ole hyvä. Rei, innanzitutto Ennen kaikkea haluaisin kovasti kiittää Juan Fernandoa siitä, että hän on hyvin päättäväisesti käynyt tätä taistelua ja että tämä on todellakin asia, josta olen kiitollinen. kuuntelin näitä eri teknisiä puheenvuoroja. Ja minulle tuli aika ikävä déjà vu-olo, koska mieleen tulivat sinisen kortin neuvottelut. Silläkin tavalla voidaan laillisesti tulla EU-hun kolmansista maista. Neuvottelut epäonnistuivat, koska neuvosto ei pystynyt tarjoamaan parlamentille tyydyttäviä vastauksia. Ja Juan Fernando viittasi ihan samaan asiaan. Sitten viisumisäännöstö. Minua kiinnostaa keskustelu oikeusvaltioperiaatteesta, josta De Filippo puhui. No jos nyt pitäisi sanoa mikä asia minulle on tärkein tulevissa neuvotteluissa viisumisäännöistä, niin se on se, että kielenkäytössä ei käytettäisi perusteita, joista De Filippo juuri puhui. Tämä toi mieleen vähän kirkon toimintatavat tai inkvisiition. Esimerkiksi se, että pitää osoittaa oman toimintansa vilpittömyys, rangaistukset, mahdollisuus, että et olekaan vilpitön henkilö. Siis miten tämä liittyy oikeusvaltioperiaatteeseen? Tämä liittyy ehkä omien syntien tunnustamiseen, mutta juuri tämä huolestuttaa minua kovasti. Jos EU:ssa unohdamme oikeusvaltioperiaatteen, niin silloin lähdemme aika merkillisiin kielenkäyttökoukoroihin, jotka liittyvät etniseen identiteettiin, vilpittömyyteen nämä asiat eivät liity oikeusvaltioperiaatteeseen. Eli kysyisin, jos halutaan nyt päästä eroon näistä psykologisista ja asioista, jotka eivät liity oikeusvaltioperiaatteeseen, niin tämän saattaa vielä kytkeytyä korruptioon. Tämä on nähty historiassa. Ja jos järjestelmä nyt ei toimi kauhean hyvin, kun ajatellaan kolmansien maiden pääsyä Eurooppaan, niin haluaisin nyt kuulla vierailtamme, mitä mieltä he ovat valtavasta korruptiosta, joita, joka liittyy kultaisiin viisumeihin. Meillähän on näitä korruptioita korruptiojärjestelmiä, ei pelkästään Maltalla, vaan muissakin jäsenvaltioissa. Esimerkiksi Itävaltaa, Liettua ovat mukana tällaisissa toimissa, Portugali. 11 maata myy kultaisia viisumeita ja näitä järjestelmiä tosiaan on olemassa. Tällä hetkellä viisumin hakeminen on hakijoille liian monimutkaista. Kiitos. Pinelli, se mi permette di dirle, eh, sono molto tuota gradito. Niin, haluaisin sanoa, että olen kiitollinen siitä, mitä sanoitte. Haluan kiittää Gueta avusta tässä työssä. Kaikki se, mitä voimme tehdä, ja jotta voimme saada taaksemme parlamentin enemmistön neuvostoa vastaan näissä neuvotteluissa, niin me teemme kyllä kaikkemme sen hyväksi, jotta saamme päätöksen tämän lain vielä tällä lainsäädäntökaudella. Ja sitten Dalli seuraavaksi. Uh, thank you. I would like... Kiitos. Haluaisin muutaman lisäselvennyksen jossa vaiheessa puheenjohtajavaltio Italian, Itävallan edustaja sanoi, että hän haluaisi, että hakijat tekevät digitaalisia hakemuksia. Minä haluaisin tietää, pitääkö tämä sisällään koko tämän prosessin vai ei. Lisäksi haluaisin ymmärtää paremmin mikä on komission kanta ja haluaisin myös tietää, onko komissio tehnyt kokonaisvaltaista arviointia siitä, miten digitaalinen viisumijärjestelmä toimisi ja kuinka näitä hakemuksia voitaisiin jättää digitaalisesti. Becker. Kiitos Dalli. Ja vielä Becker, lyhyt huomio. Ää, äh, no. Niin, lyhyt täydennys vielä. Sanoin, että olen iloinen siitä, että näitä viisumia-asioita käsitellään ilman humanitaarista viisumia, mutta kollegani toi nyt uudelleen keskustelun humanitaarisen viisumin. Eli ehkä meillä sitten voisi vielä olla kuuleminen humanitaarisesta viisumista. Se olisi ihan hyvä. Ja sitten komission edustaja ja neuvoston edustaja ovat nyt paikalla. Ja voisimme pyytää, että he lyhyesti kertoisivat kantansa humanitaarisen viisumin. Siitä olisi apua. Kiitos. Kiitos, Becker. Tile, this is hearing. We have an concentrate. nyt me keskitymme näihin humanitaarisiin viisumeihin tässä kuulemisessa. Jäsenten puheenvuorot on nyt kuultu. Ilmeisesti lisäpuheenvuoroja ei ole. Itse haluaisin kantaa korteni kekoon muutamalla selvennyksellä, tai selvennyspyynnöllä pikemminkin, siten että ymmärrämme paremmin näitä teidän lähestymistapoja. Springet puhui merenkävijöistä pitkällisesti. Ja uskokaa minua, neuvottelujen aikana me olemme käsitelleet aihetta hyvinkin syvällisesti. Merenkulku alana ja merenkävijät, eli merenkulun työvoima, tulee kyseeseen, kun on näitä saapumispoistumisviisumeita. Mutta mikä on vaikutus pelastusoperaatioihin? Miten nämä vaikuttavat merenkävijöihin, nämä pelastusoperaatiot? Tuoko tämä jonkinnäköistä uutta oikeuskäytäntöä tai jonkinnäköisen logiikan merenkävijöiden toimintaan. Ja Halla on kommentti, hän edustaa ECR täällä siten, että mm, Schengen, että tämä viisumisäännöstö liittyisi takaisin ottamiseen. Se on ihan hyvä hyväksyttävä näkemys tässä pluralistisessa laitoksessa. Monet tukevat tätä ja toisaalta jotkut vastustavat tätä, että takaisinotto ja viisumi politiikan välillä olisi yhteys. Olisiko tämä kommentti, että ei haluta että tämä vaikuttaa tavanomaisiin kansalaisiin ja matkustajiin, vaan että tämä vaikuttaisi ennen kaikkea kolmansien maiden eliitteihin, jotka eivät tee yhteistyötä takaisinottoa toimenpiteiden kanssa. Olisiko tätä mahdollista kommentoida neuvoston toimesta? Täällä on nyt kuultu kysymyksiä. Olkaa hyvät ja vastatkaa rauhassa, mutta huomioikaa aika. Meillä on vielä toinen osio tässä paneelissa. Meidän tulisi kuulla myös puhujia liittyen humanitaariseen viisumiin. Kiitoksia. Pari kysymystä. Eli ehkä lopusta alkuun päin. Eli tämä viisumi, vipu. No, tavoitteemme ei ole toimia nyt ikään kuin kastelukannon kautta, vaan meillä on kohdennettuja toimia, joita haluamme toteuttaa. Samalla tavalla kuin oli aikaisemman asetuksen osalta, eli kohdennetusti meidän täytyy kohdentaa toimet eliitteihin, No, varmasti työtä vielä on tehtävänä tällä alalla, mutta emme halua tätä kautta estää matkailua, emmekä liikematkailua. Vaan kuten sanottua, haluamme toimia oikealla tavalla. Sitten kysyttiin sähköisistä viisumihakemuksista – tämä prosessi on alkamassa. Erinäiset jäsenvaltiot ovat eri tavalla digitalisoituneita. Ja meillä pitää olla varmoja siitä, että oikeudellisesti on mahdollista hakea viisumia sähköisesti. Esimerkiksi sähköinen allekirjoitus on yksi tähän liittyvä kysymys. Olisi helppoa, jos kotimaassani hakisin jotain ja sitten voisi käyttää sähköistä allekirjoitusta. Muutenhan tästä tulee aika hankalaa, vaikka pakistanilaiselle tai venäläiselle tai kiinalaiselle, jos haluaa hankkia itselleen EU-ssa pätevän sähköisen allekirjoituksen. Eli jatkomenettelyissä meidän täytyy vielä miettiä näitä asioita ja työstää yksityiskohtia. Pitäisi olla mahdollista kuitenkin tehdä sähköisiä hakemuksia ja haluamme edetä tässä asiassa mahdollisimman nopeasti. Tämä helpottaa hakijan elämää ja myöskin konsulaattien elämää myöskin. No, sitten Beckerin kysymys. No yritän nyt kertoa vähän puheenjohtajavaltion kannasta humanitaarisiin viisumeihin. No, juristina yritän nyt puhua tästä aika kuivalla tavalla. Eli jos puhutaan nyt Euroopan tasolla viisumeista, puhutaan 90 päivän tai 180 päivän matkustuskatosta. Eli kun viisumeita myönnetään, niin 90 päivän jälkeen viimeistään pitäisi poistua alueelta – No, on muitakin tapoja tulla EUn alueelle, jotka on hoidettu muissa teksteissä. Mutta oikeusperustaan liittyy tässä kohtaa ongelma. On ihan hyvä, että näistä asioista puhutaan erikseen, koska tässähän voitaisiin sekoittaa oikeusperustat. Ja juristeillehan tämä hankaloittaisi elämää. Koska jos puhutaan 90 päivän oleskelusta, no kaikki, jotka tulevat alueelle, niin meillä on erilaisia välineitä. On ensinnäkin Schengen-viisumi, 180 päivää. Sen lisäksi jopa vuoden mittaisia kansallisia viisumeita. Ne eivät kuulu EUn tasolle. Ja sitten on vielä oleskelulupia. Ja ne mahdollistavat pidemmän oleskelun. Ja tavoitteemme on tehdä juridisesti selkeä ero näiden eri vaihtoehtojen välillä. Ja olemme iloisia siitä, ettei tässä nyt juridisesti sekoiteta näitä asioita, koska silloin olisi ongelmia juuri oikeusperustojen osalta. Kiitos, komissio. Chairman, very briefly to reply to... Ihan lyhyt vastaus kysymyksiin. Ja vastaan myös mepeille ja järjestöille. Heillä oli myös validia panosta valmisteluihin. Useampi on ottanut esille tämän monen päässä viisemmin ja se, että tämä putosperiaate ei sovi kaikkiin kategorioihin. On, jäsenmällä on oikeus myöntää tällaisia viisumia viideksi vuodeksi. Ja tämä koskee myöskin kategorioita, jotka osoittavat tarpeen tai perustelevat tarpeen matkustaa usein jotta jäsenvaltioilla on mahdollisuuksia olla seuraamatta tätä putosperiaatetta. Mutta kun hakija asetetaan bona fide matkustaja, tässä on mahdollisuus myöntää niitä. Jose de Filippon kommenttien suhteen ehdotus kunnioittaa EUn perusoikeuskirjaa totta kai. Missä kohdistassa on henkilöstön säännölle hakijoita ei voi sukupuolen tai uskonnon pohjalta syrjiä. Mitä muotoon tulee, on kaavake, jossa pitää ilmoittaa hylkäämisen syöt. Tämä on kattava lista ja hakija tietää, mikä syy on. Meidän mielestä tämä on riittävän selkeä. Kiltä voi parantaa, hakija voi tietää, mikä syy on, hän voi valittaa. Ja tämän täytyy noudattaa jäsenvaltioiden lakeja. Siinä on ja Samarin oikeus menetelmä mukana. Me kunnetamme oikeusvaltioperiaatetta. Ja sitten elektroninen viisumi komissio teki ehdotuksen samaan aikaan kuin ehdotuksen 14.3. Että digitaaliset viisumit ovat tie eteenpäin. Tämä helpottaa sekä hakijan että konsulattien elämää. Me keskustelemme neuvostokomission kesken järjestelmän päivittämistä tätä ATK-järjestelmää, jota konsulaatit käyttävät. Haluaisimme parantaa tätä hakijoiden kannalta. Tämän vuoden lopussa me lanseeraamme tutkimuksia sen suhteen, mitä prosessoinnin digitalisointi merkitsee. Jos jäsenvaltiossa on pilotteja, ei täysiä e-viisumeita, mutta haluamme tarkastella käytänteitä. Me haluamme nähdä, mikä on mahdollista. Mutta periaatteen suhteen olemme sitä mieltä, että tämä on oikeaa periaate. Ja sitten uudelleen päässä pitäisikö tämän koskea elittiä vai kaikkia hakijoita. Komissio ehdottaa joustavaa mekanismia, jota sovelletaan tapauskohtaisesti. Otetaan huomioon kolmas maa, maan tilanne. Ja sen tarvitaan joustavuutta, että voidaan soveltaa kaikille kansalaisille tai tuomaan kansalaisten tietyille kategorioille. Viismepoliisin alueella on erilaisia kategorioita viisemmin jatkamisperiaatteessa on mahdollisuutta myöskin toimia matkustusasiakirjan poh- luonteen pohjalta. Kulkemaalla on mahdollisuus edetä parhaalla tavalla. Varmaan, että lainsäädäntö on transparenttia ja oikeusvarmuutta. Sinä kommenttini. Thank you, Mrs. Machado. Would you like to comment any other, any additional point or not? Mm, pyydän, että jos kommentoida niin lyhyesti, on pidettävä mielessä aikataulua ja tulkkien oikeata päättäytyä 18.30. Kiitos. Odotamme innolla näitä tai toivotamme tervetulleeksi komission digitalisoimiskannan vaikutusten arvioinnista haluaisimme puhua, että Yhdysvaltojen, Kanadan ja Kiinan myötämät viisumit ovat 10 vuotta ja kuulemisen mukaan ainoastaan 5 prosenttia saa viisumia joka on 3-4 vuotta. Ja mitä tulee kustannuksiin, vaatimukset. Tässä on erittäin korkeat kustannukset, 25 prosenttia vastaajista kuulemiseen nosti hinnan esiin. Ja mikäli biometrinen tieto kerätään kerran ja kaikki tiedot otetaan VIS-järjestelmään, viisumitietojärjestelmään, niin miksi ihminen, joka saapuu Schengen-alueelle muutaman päivän jälkeen tai muutaman kuukauden päästä, miksi on nämä biometriset tiedot tarkastettava uudelleen? Ja me vetämme että Euroopan parlamentti ja komissio olisivat lainsäädännön, joka mahdollistaa sen, että on helpompi päästä Eurooppaan ja joka toisaalta noudattaa näitä turvallisuussääntöjä. Kiitos ja Dick siellä. Uh, niin, palaan siihen, mitä Castillo sanoi digitalisaatiosta ja tutkimuksesta ja pilottihankkeista jäsenvaltioissa. Sanoisin vain, että jos FS Global voitaisiin ottaa mukaan tähän työhön, niin olisimme erittäin mielellämme valmiita auttamaan komissiota tässä työssä. Springet. Uh, many thanks, uh, Kiitoksia esittelijä. Pari kohtaa. Te pyysitte minua kommentoimaan pari asiaa, mutta ensin palaisin siihen, mistä puhuin alustuksessani. Oli hienoa kuulla siitä, että jäsenet sanoivat, että he ymmärtävät hyvin huolenaiheemme. Kajako Castildo puhui näistä monen kerran viisumeista. Tällä hetkellä tekstissä on sana shall, mutta sen pituudesta voidaan tehdä erikseen päätös. Käytännössä on hyvin harvinaista, että myönnettäisiin viiden vuoden viisumin. Ja siksi katsomme, että tarkistus pitäisi tehdä tähän järjestelmään, jotta merimiehet voisivat saada jopa viiden vuoden viisumeita. Tällä tavalla saataisiin varmuutta, jota kaivataan. Sitten pelastus- ja etsintäoperaatiot ja sekamaahanmuutto. Ehkä tämä on vanhin sääntö merenkäynnissä, eli kun merellä tavataan ihmisiä, jotka ovat pulassa, niin heidät pelastetaan. Sehän on nyt kirjattu kansainväliseen merenkulkulainsäädäntöön. Ja toinen sääntö on se, että pelastetut henkilöt pitää pystyä jättämään ensimmäiseen satamaan, johon saavutaan. Ja näin ei aina käy. Ja tänäänkin kuulimme uutisesta, yksi jäsenvaltio on evännyt pääsyn laivalta, joka, oli sen, joka purjehti sen oman lipun alla. Ja siellä oli pelastettuja ihmisiä kyydissä. Tiedän, että monet yritykset tekevät valmisteluita Välimeren ylitykseen. Ja he tietävät lähes varmasti jo, että he tulevat tapaamaan ihmisiä, joita on pelastettava. Henkilöstö on saanut koulutusta, jotta näitä henkilöitä voidaan turvallisesti pelastaa. Ja heistä on pidettävä huolta, kun heidät jätetään satamaan. Ja nämä yritykset ja miehistöt Heitä voidaan vain kiittää tällaisesta toiminnasta. Joskus pelastetut ihmiset ovat uhkailleet miehistön jäseniä. Ehkä he eivät halunneet mennä ensimmäiseen satamaan, johon laiva oli matkalla. Eli nämä ovat aika hankalia tilanteita kyllä merellä. Ei pelkästään se, että tavataan suuria määriä ihmisiä, joiden henki on vaarassa, vaan lisäksi pitää käsitellä tällaisia tilanteita. Eli kiitoksia näistä kysymyksistä. Ymmärrämme, että kauppalaivoilla ja niiden miehistöillä on merkittävä rooli tässä käynnissä olevassa kriisissä. Final word from Professore Di Filippo. Yes, I will be. Ja vielä Di Filippo. In Italian to a remark made by... Voin puolesta Barbara Spinelle vastaan italiaksi. Per la Haluaisin kiittää näistä huomioista. Korruptio, johon viittasitte, se on yksi ongelma silloin, kun viranomaisilla on liikaa valtuuksia, eikä katsota, miten sitä valtaa tulisi käyttää. Ihminen on taipuvainen väärinkäyttämään valtaa, se on tuttu tarina jo sivilisaation alusta asti. Eli meidän pitää rajoittaa väärinkäyttömahdollisuuksia. Eli konsuleittaissakin, en nyt sano, että kaikki konsulaattien henkilöstöt epäilevät viisumin hakijoiden vilpittömyyttä, mutta jos luette tämän tekstin, se on kyllä aika huolestuttava tietyissä kohdissa. Eli vallan väärinkäyttömahdollisuus ja korruptiomahdollisuus on olemassa – pyydetään erilaisia palveluksia. Näistä on ilmoitettu ja usein nuoret naiset joutuvat tekemään tällaisia pyyntöjä ja myöskin nuoret miehet. Tämä on tilanne, johon kyllä täytyy puuttua uudella tavalla. Maahanmuuttoriskejä, no kyllä niitä on. Niitä on aina. Mitään täydellistä lainsäädäntöä ei ole, mutta jos standardeja alennetaan ja heikennetään demokratiaa, niin silloin meillä on yhä vähemmän takeita näissä tilanteissa. Euroopassa on perustuslakeja ja se unohtuu näissä asioissa hyvin usein. Ja äsken puhuttiin näistä etsintä- ja pelastustoimista ja poliittisista konflikteista ja muista huolestuttavista piirteistä. Kiitos. Now, I was intending to just to deliver... Minulla oli aikomuksena pitää vielä pieni loppu puheenvuoro, mutta aika rientää, joten siirrymme eteenpäin. Koskien humanitaarisia viisumeja. Nyt katsotaan kohti neuvostoa. On luonnollista, että komissio tukee omaa ehdotustaan. Miljoonilla olisi oikeus saada helpompi tie kohti viisumin myöntämistä. SEUT-sopimuksessa oikeusperustassa mainitaan viisumisäännösten luominen ja me olemme parlamentissa osoittaneet kompromissihenkeä ja tätä silmällä pitäen me olemme asetaneet ohjeille tämän humanitaarisen viisumin myöntämisen. Tämä, tällä vaatimuksella on vahvat perustat. Nyt on puhuttu viisumihelpotuksista täällä ja siitä, että olisi helpompi saada viisumi. Tilaa liikkua kyllä on, Joten nyt olisi toteutettava tämä kokonaisuus. Olisi hyvä, että tämä paketti saadaan neljän vuoden jälkeen valmiiksi. Tässä on neuvoteltu vuosien ajan. Olisi nyt korkea aika, että puheenjohtajavaltio Itävalta tarttuu härkäsarvista ja sitoutuu saattamaan tämän lainsäädännön maaliin. Tämä vaikuttaa niin monen ihmisen hyvinvointiin niin moni Euroopan parlamentin mukaan lukien odottaa, että tämä lainsäädäntö saadaan valmiiksi. Sitten toinen paneeli. Nyt kerron vieraista humanitaarisen Tämä humanitaarinen viisumiasia on nyt esitelty, joten esittelen vieraat. Muistutaisin, että vaalikauden alussa ajatuksena oli, että yksinkertaistetaan näitä toimenpiteitä. Sen jälkeen tuli niin kutsuttu pakolaiskriisi, Mm, on puhuttu tästä pakolaiskriisistä. Monissa istunnoissa Euroopan parlamentissa on nostettu esiin, että kyseessä tässä pakolaiskriisissä kyse ei ole pakolaisista, vaan kyseessä on poliittinen kriisi. Ja tässä hyvin monella tavalla kyseenalaistetaan poliittinen tahto vastata eurooppalaisella tavalla yhteiseen jaettuun haasteeseen – nimittäin Euroopan ulkorajojen hallintaan, toisaalta samaan aikaan turvaten ihmisten vapaa liikkuvuus, ennen kaikkea eurooppalaisten vapaa liikkuvuus Euroopan unionin sisällä. Monasti olemme nostaneet esiin sen, että monet kuolevat pyrkiessään Euroopan unioniin, koska tämä tehdään laittomasti. ja tämä tehdään laittomasti, koska ei ole mitään laillisia keinoja päästä Eurooppaan. Joten nyt on lisättävä tietoisuutta siitä, että on todellinen tarve tuoda laillisia väyliä Eurooppaan tähän oikeudelliseen, näihin oikeudellisiin puitteisiin ja oikeuden Euroopan unionin lainsäädäntöön. Humanitaarinen viisumi on eräs keino. Me emme keksi nyt tätä tyhjästä, vaan me vastaamme pyyntöön, jota on niin monen kertaan nostettu esiin kansalaisjärjestöjen, kirkkojen, humanitaaristen asiantuntijoiden, oikeusasiantuntijoiden toimesta, jotka vetoavat Euroopan parlamentin – sieluun ja sydämeen, että luotaisiin humanitaarinen viisumi eurooppalaisen sateenvarjon alle. Jäsenvaltiot voisivat sitä käyttää kansallisvaltion lainsäädännöstä riippuen. Tämä aihe, jota nyt käsittelemme asiantuntijoidemme kanssa – Tähän toiseen paneeliin osallistuu tohtori Walter Van Balgoi. Hän edustaa Euroopan lisäarvoyksikköä. Sitten tohtor Violetta Moreno Lax. Hän kertoo, ja sen jälkeen kuullaan Mina Fernandesin puheenvuoro koskien humanitaaristen viisumien taloudellisia ulottuvuuksia. Sitten Michel de Jäger, entinen pääkonsuli ja MD Visa Consulting-yhtiön neuvonantaja. Ja lopuksi vielä Jan de Volder Santegidion yhteisön edustaja. Joten yksitellen aloitamme tohtori Walter Van Balgoin puheenvuorolla. Ja hän edustaa Euroopan lisäarvoyksikköä. Kiitos puheenjohtaja. Puhun ensin ja sitten Tori Fernandes ja sitten tohtori Marino. Selkeyttäisin ensiksi, että tämä lainsäädännön valiokunta-aloitteinen menettely. Tähän kuuluu vaikutusarvio siitä, mitä parlamentti haluaa tai voi haluta. Ja tämä on tämä eurooppalainen lisäarvo menettely ja tämän lisäarvo tarkoitus on arvioida EU-lisäarvoa parlamentin alo- aloitteesta. Ja kun olemme menettelyn alussa, olemme tarkastelleet tässä laajalti Euroopan humanitaaristen viisumeiden aloitetta. Haluamme tarkastella kahta merkittävää vaikutusta, juridiset ja perusoikeudet ja sitten talousarvion vaikutukset. Ja sitten tohtori Fernandes ja Marin esityksessä käsitellään yksityiskohtaisemmin. Joten seuraava dia. Mainitsittekin johdannossa, että nykytilanteessa ei ole selkeitä ja kattavia standardeja EUn pääsemiseksi turvapaikan hakua varten. Eikä ole mitään yhteistä käsitystä soveltavista käytännön järjestelyistä. Pitää myös todeta, että muut suojellut pääsyprojektit, kuten uudelleen sijoittaminen, eivät vastaa tarpeisiin, jotka ovat turvapaikkojen suhteen olemassa. Uudelleen sijoittaminen soveltuu niihin, jotka on jo todettu pakolaisiksi, eikä niihin, joiden status on vielä selvittelyssä. Säännönmukaisten kanavien puuttuminen on merkittävää ja 90 prosenttia niistä, jotka tarvitsevat kansainvälistä suojelua, ovat saapuneet Euroopan epäsäännöllisesti sillä tavalla. Ja tällä on kuolleisuus- ja terveysvaikutuksia, jotka ovat merkittäviä. Mä olemme nähneet tämän luvun 5003 vuonna 2016. Ja tälläkin hetkellä kolme tapauksia esiintyy tämä johtaa myös merkittävään budjettivaikutukseen jäsenvaltiossa. Me puhumme lainsäädännöstä, emme puhu, mitä kustannuksia EU-lainsäädännöllä voi olla. Voimme myös puhua siitä, mitä kustannuksia on siitä, että ei hyväksytä tietynlaista lainsäädäntöä ja, ja näin suhteessa turvapaikka- ja rajavartiointi investointien valossa ja haluttaessa taistella järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan. muodollisen EU-humanitaarisen viisumijärjestelmän lisäarvoa tulisi muutamasta kohdasta. Ensinnäkin EU-arvojen erityisesti perusoikeuksien kunnioittaminen tusitaatuksi. Se vähän tarjoaisi turvallisia pääsykeinoja, vähentäisi epäsäännönmukaista maahanmuuttoa ja sitä oikeusvarmuutta ja ennustavat, prosessin ennustavuutta, yhdenmukaista soveltamista ja täytäntöönpanoa ja se johtaisi siihen, että koordinaatio turvapaikkaprosessissa lisääntyy ja myöskin hallinto. Lisäarvo arvioinnissa olemme todenneet kolme politiikkaa vaihtoehtoa humanitaaristen viisumien järjestelmälle. Ensinnäkin viisumin vapausjärjestelmä, jossa poistettaisiin viisumin vaatimukset joltakin maalta, josta tulee pakolaisia. Sitten on rajoitettu alueelle viisumi tarkoituksiin, jossa EU-konsulaatit myöntävät viisumeita, jotta päästäisiin EU-alueelle turvapaikan hakemuksen tekemiseksi. Ja sitten on EU-laajuinen kansainvälinen hakemus matka lupia varten, joka eu turvapaikkaviisumit, joka turvapaikkavirasto olisi mukana ulkosuhdepalveluiden virastoissa ulkomailla. Olemme arvioineet vaikutukset tästä politiikkavaihtoehdosta suhteessa henkilöihin ja hänen oikeuksiinsa EUn saapumista vähemmän turvallisuusprosessissa ja sitten kustannussäästöt. Tämä on yksinkertaistettu taulukko, joka yhteenvetää näitä ulkoistettujen tutkijoiden tuloksia, jossa on vaihtoehtojen vaikutukset, että voidaan todeta, että kaikki vaihtoehdot ovat parempia kuin status quo. Viisumi poikkeusvaatimus on yksilöiden oikeuksien kannalta selkeästi suositeltavia Jokaisella muulla vaihtoehdolla on myönteisiä vaikutuksia taloudellisen hyödyn kannalta, erityisesti vastaanotto- ja palautuskustannusten vähentymisen kannalta. Nämä lisäisivät hallintaa, koordinaatiota ja tehokkuutta turvapaikkaprosessissa ja tässä on reilua kustannusten jakoa jäsenvaltioiden kanssa läheisyysperiaatteen ja suhteellisuusperiaatteen mukaisesti viidessä minuutissa esitti 190 sivun asiakirja, Suosittelen sitä teidän lomaa lukemisiksi. Toivottavasti voimme puhua siitä vielä yksityiskohtaisemmin. Se palikoi. Kiitos erittäin paljon, Valkoi, puheenvuorostanne. Nyt ilmeisesti Fernandes ensin, jotta voidaan käsitellä näitä taloudellisia ulottuvuuksia joten Fernandes, ole hyvä. Kiitos. Minä kerron myös löydöksistä ja rakennan näihin myös puheenvuoroni näihin kollegan puheenvuoroihin. Joten tämä status quo kustannukset ovat jälleen kerran laajalaisia ja merkittäviä. Tämä oli ensimmäinen kohta meidän arviointia. Me arvioimme kustannuksia jäsenvaltiolle EUlle ja yksilöille – kahdeksan avainvaikutusta yksittäisiin turvapaikanhakijoihin, korkea riski kuolla, tulla hyväksikäytetyksi tai joutua ihmiskaupan uhriksi. He maksavat erittäin suuria summia ihmiskauppiaille. Vaikutukset ovat erittäin ankaria heikossa asemassa oleville naisille, lapsille. Lapset ovat puolet, edustavat puolta tästä ryhmästä. Lisäksi olisi tärkeää ymmärtää, mistä väestöstä puhutaan. Turvapaikanhakijat Eurooppaan edustavat kolmea prosenttia niistä, jotka tarvitsevat apua UNHCRn mukaan. Jäsenvaltioissa Euroopan unionissa tässä on suuria vaikutuksia. Nämä on jaoteltu kolmen ryhmän nämä vaikutukset. Ulkorajat ja turvallisuus – ja ennen kaikkea tässä ongelmana on laiton maahanmuutto, Lisäksi rajahallintoa ja pelastustoimenpiteet ovat kalliita. Toinen ryhmä liittyy näihin turvapaikkamenettelyihin. Tässä ö, muuttoliikevirtojen hallinta on puutteellista ja säilyttää paljon kustannuksia. Sitten viimeisenä nämä sosiaaliset kustannukset, epävirallinen työ, harmaatalous ja järjestäytynyt rikollisuus. Jos katsotaan politiikan vaihtoehtojen vaikutuksia yksilöihin, niin hakeeko turvapaikkaa ja jos haetaan turvapaikkaa, miten sitä haetaan. Ja meillä on tässä kaavio, joka osoittaa näitä mahdollisia kuvioita. Tässä katsotaan näitä erilaisia politiikan vaihtoehtoja, joita on olemassa enemmän korostettu punaisella – sen sijaan, että haetaan tavanomaisten menettelyjen mukaan turvapaikkaan myös uusia keinoja hakea turvapaikkaa EU-humanitaarinen viisumi. Ja tässä käytämme tätä pohjana ja katsomme niitä kustannuksia, joita yksilölle koituu, mikäli he tarvitsevat suojelua, ja mit, mitä kustannuksia koituu siitä, että hakee turvapaikkaa. Humanitaarinen viisumi vähentää näitä kustannuksia, joita nämä ihmiset kohtaavat. Suurin vaikutus, joka tässä nähdään, on äh, korvaava ilmiö. Suuri osa heistä, jotka olisivat hakeneet laittomasti turvapaikkaa EU-sta status quoon vallitteessa, hakevat pikemminkin humanitaarista viisumia. Ja tässä olisi siis suurin muutos. Lisäksi olemme havainneet, että tässä on sellainen vaikutus, että yksilöt lähtömaasta tai naapurimaasta saattaisivat myös hakea tällä politiikan vaihtoehdolla turvapaikkaa. Joten kustannukset turvapaikan hakemiseen liittyen ovat melko korkeita. Edelleenkin nämä kaikki politiikan vaihtoehdot, nämä kolme, ovat kaikki parempia kuin status quo, ottaen huomioon, että hyväksikäyttö, ihmiskauppa ja kuolemen riski on pienempiä. Nämä muut vaihtoehdot, viisumi, vaihtoehdot antaisivat saapumisen jälkeiselle ajanjaksolle merkittäviä etuja, koska hallinto olisi pienempää. Katsomme näitä kustannuksia ja hyötyjä. Kustannuksiin liittyen ensimmäinen vaihtoehto, se että viisumivapaus olisi, tässä olisi melko pienet kustannukset. Kahden muun kustannukset olisivat korkeammat, mutta silti kohtuulliset. Henkilöstöresurssikustannukset olisivat merkittävin kuluerä. EASON henkilökunta olisi lisätävä, mikä halutaan tukea näitä poliittisia vaihtoehtoja merkittävimmät hyödyt on se, että voitaisiin vähentää laitonta maahanmuuttoa. Ja lisäksi olisi helpompi käsitellä muuttovirtoja ja saada järjestelmään enemmän ennakoitavuutta. Tämä liittyy saapumista edeltävään ja seuraavaan ajanjaksoon. Tässä saataisiin kurottua umpeen olemassa olevia ongelmakohtia tässä ketjussa. Epäsuorat hyödyt liittyvät vallitsevaan tilanteeseen, halvempi rajavalvonta, vähemmän järjestäytynyttä rikollisuutta, vähemmän pelastusoperaatioita. Nämä kustannukset siis vähenisivät myös. Kuitenkin haluaisin mainita, että me tarvitsemme enemmän näyttöä, jotta me voisimme esitellä teille selkeämpiä löydöksiä. Ja lisäksi olisi tärkeää kerätä oikeita tietoja, jotta voimme katsoa, miten muuttoliike on muuttunut ja mitä hyötyä meille voisi tästä olla. Kiitos. Okay. Thank you. Kiitos. Sitten tohtori Moreno Lax liittyen humanitaarisen viisumin oikeudellisiin ulottuvuuksiin. Quickly start with the... Kiitoksia. Ensin tärkeimmät asiat kuulimme niistä jo. Eli turvapaikan saaminen on vaikeaa niille, jotka sitä tarvitsevat. 90 prosenttia niistä, jotka ovat pakolaisia tai saavat toisesta suojelua, niin he tulevat jäsenvaltioihin laittomasti ja yleensä hengenvaarallisia reittejä. Sitten on kaksi muuta ongelmaa. Sääntelyyn liittyvä ongelma ja täytäntöönpanoon liittyvä ongelma. Eli, eli lainsäädännössä on puutteita. Ensinnäkin selkeyttä puuttuu säännöistä sen suhteen, kun tullaan EUn alueelle, ja sitten millä tavalla jäsenvaltiot soveltavat ja tulkitsevat EUn sääntöjä. Niitä on tulkittu aika eri tavoin. Jäsenvaltioissa soveltaan eri kriteereitä ja eri sanamuotoja ja tämä on johtanut ongelmiin. Lähestymistavan pitäisi siis olla harmonisoitu ja juuri tätä me olemme ehdottaneet. No sitten jos katsotaan sääntelyongelmaa, kaikki nämä kolme säännöstöä, jotka liittyvät turvapaikanhakuun EU-ssa, Schengen-säännöstö, viisumisäännöstö, ja eurooppalainen turvapaikkaväline. Ne kaikki liittyvät sääntöihin, joita sovelletaan kolmansien maiden kansalaisiin, jotka pyrkivät EU-hun hakemaan kansainvälistä suojelua. Selkeyttä puuttuu ja toimitaan hyvin epätäydellisesti sen suhteen, miten kansainvälistä suojelua on annettu EU-ssa tähän mennessä. Schengen-säännöstä jossa on sääntöjä henkilöiden suhteen, jotka ovat tulossa ulkorajan yli, mutta ei kuitenkaan puututa turvapaikanhakijoihin. Artiklassa 6 on puhuttu niistä. Ja sitten kohdassa 14 on poikkeuksia. Viisumisäännöstö ei kata turvapaikanhakijoiden viisumeita ja tuomioistuimen päätös viittasi myöskin tähän. Ja hakijat voivat saada menettelytapojen suhteen kansainvälistä suojelua. Eli jos hakee turvapaikkaa, mutta järjestelmä ei kuitenkaan päästä EUn alueelle sinänsä. Eli turvapaikanhakijat rinnastetaan tavallisiin maahanmuuttajiin, silloin tilanne on mahdoton. Eli täytyy olla X ja ei X saman aikaan. Eli täytyy osoittaa, että pystyy palaamaan alkuperämaahan, jotta pääsee maahan Schengen-säännöstön nojalla. Mutta jos näin on, niin silloin he eivät voi enää hakea suojelua toisen direktiivin nojalla. Eli tämä koskee ihmisiä, jotka eivät voi palata lähtömaahansa. Eli jos ihmiset osoittavat, että he pystyvät palaamaan kotimaahansa, niin silloin he eivät välttämättä saa pakolaisen statusta. Tulkitongelmia, kun ajatellaan sääntelyongelmia, jäsenvaltiot katsovat, ettei koskaan ole pakkoa myöntää viisumeita henkilöille, jotka tarvitsevat kansainvälistä suojelua. Ja nämä maahanmuuttomenettelyt ovat harkinnanvaraisia, mutta jos katsomme tarkemmin EU-primääri- ja sekundaarilainsäädäntöä viisumien lisäksi ja sen lisäksi, miten tuomioistuin on arvioinut tilannetta, niin perusoikeudet ovat merkittäviä. Turvapaikan hakijat kuuluvat kolmansien maiden kansalaisten kategoriaan, jota käytettiin viisumin hallinnointiin. Eli siellä on viisumin sääntö 539-2001. Ja siihen liittyy liite 1, jossa on lueteltu kolmansien maiden kansalaiset. Ja jos ei ole mitään syytä evätä hakemusta. Sen jälkeen he voivat sitten hakea turvapaikkaa EUn alueelta. Ja sama koskee henkilöitä, jotka ylittävät rajan tai ovat aikeissa ylittää ulkorajan. Artikla 77 liittyy tähän. Ja myöskin Schengen säännöstössä on käytetty samoja sanoja. Eli turvapaikanhakijat, jotka siis jättävät hakemuksen niin heidät on laskettu henkilöihin, jotka aikovat ylittää ulkorajan. Eli turvapaikanhakijat on katettu primaarilainsäädännössä ja perusoikeuskirjaa sovelletaan. Näin tätä on tulkittu äskettäisessä päätöksessä. Ja siksi ei ole tilanteita, jos, jotka olisi katettu eu lainsäädännölle, mutta jossa ei sovellettaisi perusoikeuskirjaa. Eli perusoikeuskirjan säädöksiä pitää noudattaa, eli palautuskielto on voimassa. Ja jos viisumia ei myönnetä ja jos se vaarantaa hakijan hengen, niin silloin näin ei voi tehdä. Ja sitten Caldararu päätös tuomioistuimesta. Eli artikla 4 perusoikeuskirjasta liittyy velvollisuuksia jäsenvaltioille. Niiden täytyy varmistaa, että riskit on neutralisoitu. Eli minkäänlaista harkintavaltaa ei ole tietyissä tilanteissa jäsenvaltioille. No, täytäntöönpano, väylät, sisäiset uuden sijoittaminen, humanitaariset käytävät, niitä on sovellettu väärin. Meidän täytyy ymmärtää, että tietyissä olosuhteissa palautuskielto saattaa aiheuttaa myönteisiä velvollisuuksia, jotka voidaan täyttää ainoastaan niiden tahot, jotka myöntävät viisumeita. Eli tällä tavalla voimme varmistaa, että pakolaistatus voidaan myöntää jäsenvaltion alueella, kun pannaan täytäntöön EU-lainsäädäntöä. Poliittiset ratkaisut, joista kollegani jo puhuivat, eli viisumivaatimusten poistaminen no silloin pitäisi muuttaa viisumisäädöksiä. Eli kansalaiset epäturvallisista kolmansista maista eivät tarvitse viisumia tullessaan EUn alueelle ennen kunnes olosuhteet muuttuvat ja viisumiluetteloa muutetaan jälleen. Toinen vaihtoehto olisi se, että käytetään viisumeita turvapaikkakysymyksiin, jotka myönnetään suurlähetystöissä. Tämä olisi yksilöllinen ratkaisu. Me kuulemme kohta Italian humanitaarisesta käytävästä. No sitten voitaisiin keskittää kaikki nämä hakemukset. Eli voisi hakea EU-viisumia EU-viisumikeskuksista tai sitten ulkosuhdehallinnon edustustosta. EASON henkilöstö tarkastelee näitä tietoja ja saamme palautetta kansalaisjärjestöiltä. Tämä on kaikkein intensiivisin keskittämisen muoto. Silloin Dublin-järjestelmää tulisi uudistaa ja varmaan pitäisi olla sitten sisäisten siirtojen järjestelmä, jotta voitaisiin tukea tätä ratkaisua. on vaikea saada konsensusta viisumivapautusjärjestelmälle, ja olemme arvioineet kolmea vaihtoehtoa ja katsoneet kunkin hyviä ja huonoja puolia. Ja totesimme, että oikeusperusta on olemassa kaikille kolmelle vaihtoehdolle. Artikla 77, 2 a b. Ja myöskin artikla 78, 2 g. Se liittyy maahanmuuttovirtojen hallinnointiin. Ja tällä tavalla EU-lainsäätäjät voisivat hyväksyä minkä tahansa näistä kolmesta vaihtoehdosta. Mutta ensimmäinen vaihe olisi varmaan se, että edetään vaiheittain. Ensimmäinen vaihe on se, että jäsenvaltio toimii ensin. Sen jälkeen olisi EUn kattava järjestelmä ja lopuksi olisi sitten tämä vapautusjärjestelmä. Esittelijä ei ole suosinut tätä, mutta lähtökohta on se, että miten voidaan päästä eroon ongelmista jäsenvaltioissa. Ensinnäkin täytyy katsoa, mitkä ovat suurimmat ongelmat näissä järjestelmissä – ja pitäisi ryhtyä oikaiseviin toimiin, jotka korjaisivat jäljelle jääneet ongelmat. Suurimmat haitat ovat se, että jäsenvaltiot voivat vähän laiskotella näissä kysymyksissä. Ne eivät ehkä halua paljon turvapaikanhakijoita tämänhetkisten Dublinin sääntöjen varjolla. Ja jos jäsenvaltiot vastaavat rajavalvonnasta, niin se saattaa johtaa tietynlaisiin hylkäysmenetelmiin. Ja sitten olisi EUn ulkopuolinen järjestelmä, joka ei ole se ehdotus, jota me suosimme. Meidän pitäisi luoda mekanismi, jossa ihmiset voivat hakea viisumeita ja matkustaa turvallisesti EU:hun ja sen jälkeen tehdä turvapaikkaa hakemuksen, jota sitten arvioidaan sääntöjen nojalla. Tutkimuksessa suosituksemme ovat, että olisi riippumaton valvonta ja ehkä sanktiomekanismi, jotta jäsenvaltiot noudattavat sääntöjä Pitää olla oikeudenmukainen jakojärjestelmä, pitää noudattaa solidaarisuuden periaatetta. Ja sitten pitää olla EASON kehittämä väline sisäisten siirtojen osalta. Ja silloin Dublinia pitää uudistaa. Niin kuin Schlein ehdotti, harmi, että hän jo lähti. Olemme ehdottaneet myöskin, että tiettyjä kuluja keskitetään EUn budjettiin – Eli jäsenvaltiot eivät kata ylimääräisiä kustannuksia, vaan EU. Ja meidän pitää hyödyntää sähköisiä välineitä, jotta voidaan vähentää kustannuksia, yhteistyö kansallisjärjestöjen kanssa sekä ennen että jälkeen saapumisen. Meidän pitää auttaa hakijoita prosessissa ja sitten myönteisiä kielteisiä kannustimia, jotta sääntöjä noudatetaan. Ja nyt sitten odottelen teiltä kysymyksiä. Professor. Kiitos erittäin paljon tästä esitelmästä, professori Moreno Lax. Seuraavaksi Michel de Jäger. Ole hyvä. Oui, merci. Mon point de vue... Is... Kiitos. Minun näkökulmani on täysin tekninen. Ja se konsulaattien näkökulma niiden, niin, joille täytyy soveltaa ja sitä äänestettä. Oletan konkreettisesti seuraavat ja kysymyksiä. Humanitaarinen viisumi vastaako se ongelmiin? Lopettaako se salaisen maahanmuuton draaman? Se on ensimmäinen kysymykseni. Toinen kysymys on, minkälaisia vaikutuksia näillä viisumeilla oli se konsul, laateille tai muulle hallitukselle, joka käsittelee valituksia. Ensimmäinen kysymykseni, humanitaarinen viisumi, vastaako se ongelmiin? Huomaan, että tavoite on myöntää viisumeita erittäin hyvin määritellä henkilöstöryhmälle. Ryhmä on toisaalta laaja. Jokainen henkilö, joka hakee suojelua tai olettaa tarvitsevansa suojelua, muutaman siirtymävuoden jälkeen tämä aloite pätesi universaalisti. Tavoitteena on mahdollistaa kaikille henkilöille kaikkialla maailmassa isättää humanitaarinen viisama hakemus saadakseen suojelua EU-ssa valitsemassa maassa. Jos ymmärrän oikein asiakirjat, jotka olen kohdannut. Minulla ei ole tilastoja siitä, kuinka moni arvioivat tarvitsevansa tuollaista suojelua maailmassa. Mutta uskon, että mahdollisten ehdokkaiden määrä voi olla erittäin korkea. Erityisesti kun ehdotuksessa pyritään haetamaan tälle menettelylle mahdollisimman laajaa tunnettuutta. Mutta tämä menettely ei kuitenkaan soveltuisi jotka pyrkivät laittomasti EU-maihin. Äskettäin mainitaan 90 prosenttia. 90 prosenttia ihmistä, jotka saavat turvapaikan, ovat saapuneet EU-maihin laittomasti. Hyvä. Mutta toinen lukakamera kiinnostaa. Mikä on ka- osuus niistä, niiden joukossa, jotka ovat saapuneet laittomasti Eurooppaan, jotka saavat turvapaikan. Tämän luvun minä haluaisin nähdä. Koska tässä ryhmässä on myös taloudellisia maahanmuuttajia, jotka ei e- kohdistu vainoa, mutta he saapuvat Eurooppaan, jonka, jossa he odottavat olujen olevan parempia. Eikä henkilö, jonka viisumi on hylätty, eikä hän pyrkisi pääsemään kuitenkin kaikilla keinoilla Eurooppaan? Tämän aloitteen sovellusalla on erittäin laaja, mutta se ei vältä laittoman maahanmuuton tragediaa. Tämä oli ensimmäinen kysymykseni. Tämä kysymys miten konsulaatit voivat käsitellä viisumihakemuksia, että he voivat vain arvioida, mutta määrä olisi kuitenkin korkea. Ja minä puhun nyt entisenä konsulina. Aikaisempana viisumityöntekijänä, jos niin haluatte sanoa. Tämä aloitteen jäsen pyrkimys universaalisuuteen – ja pyrkimys levittää mahdollisimman laajalle tietoa tästä aiheesta johtaisi siihen, että hakemusten määrä lisääntyisi tuntemattomassa määrin. Mehän emme tiedä kuinka paljon. Lisääntyvän viisumin hakemusten määrä tar- merkitsee, että henkilöstömäärä lisääntyy, tarvitaan lisää tiloja, lisää turvallisuutta – voitaisiinko tässä mennä menettelyjä? Kiinnitän huomiota tässä eroa niin dokumentteihin, joita esittelen tämän minulle ja joista ei voi ulkoistaa. Sitten toisaalta parlamentilla mietintö, jossa pyritään ulkoistamiseen. Ja jos tämä ulkoistetaan, kuka maksaa palvelun tarjoajalle? Viisumin hakija tuskinpa jäsenvaltiot, en usko sitäkään. Aloitte lähtee siitä, että me saisimme enemmän saapuja, jotka ovat enemmän kansallisen suojelun tarpeessa. Mutta olettaisiin, että myöskin vastaanottavien henkilöiden määrä kasvaisi ja voidaan pelätä, että niiden henkilöiden saapuminen, joiden viisumia eväitä, tai jotka ovat edes yrittää hakea tätä viisumia, olisi yhtä mukana kuin nykyään. meillä tulisi monen mukainen pakollinen kuuleminen konsulislaatissa, mutta, mutta jos kyseessä henkilö, eikä pelkästään häntä vain, mutta kuinka hän saapuisi konsulaatteen siinä poliisi konsulaatin edessä. Voisiko olla lupa päästä konsulaattiin? Sitten arvioittaisiin asiakirjoiden autenttisuus, joka on helppoa, jos se voi ottaa yhteyttä paikallisviranomaisiin. Arvioidaan vain noin todellista riskiä, joka ei ole mitenkään ilmeistä. Ja päätöksen 15 päivästä pönnön jättämisen jälkeen ja meidän kesken ei ole realistista. Jos päätös on myönteinen, mitä tehdään, säkelijälle passia? Annetaanko hänelle matkustusäkirja? Mutta hyväksyisikö lähtömaa tämän asiakirja? Miten henkilö pääsee lähtemästä maasta? onko konsulaatin edustaja, joka halusi lentokentälle? Eipä se ole realistista. Ja jos hakija päätyy siihen valtioon, joka niin annetaan viisumi, millä menettelyllä edetään siinä tapauksessa, jos, jos se suojelu, jota haetaan, sitä, jos ei sitä myönnetä. Haitalta viisumi hylätään. Konsulaatilla tämä on erittäin vaativa projekti. Tämä pitäisi olla motivoitu henkilökohtainen dokumentteja annetaan kirjallisesti. Okei. Okay. Mutta sen laatiminen vaatii aikaa ja vaatii henkilöstöä. Valitusoikeus on mukana. Mutta kaikki, joilta se on yllätty, voivat valittaa. Ja me emme tiedä, kuinka monet esittävät vaatimuksia, kuinka monta hylätään. Ajatellaan, että tuohon hakemusta ja on 10-50 jotka täyttävät kriteerit humanitaarisen ismin vaatimuksen ja muut voivat valittaa. Luvut ovat hallitsemattomat. Toisin kuin luullaan, ismin hylkääminen on vaikea, paljon vaikeampi hallinnoida kuin sen myöntäminen. Lopuksi, ja pyrin etenemään nopeasti, koska olemme myöhässä. Aloite on erittäin kunnioitettava. Minulla ei ole mitään legitimiteettiä itselläni olla humanitaarista viisumia vastaan tai sen puolesta. sen on poliittinen kysymys. Mutta tässä on aloite, johon liittyy paljon käytännön kysymyksiä, joka vaatii paljon konsul- ja resursseja ja myöskin oikeelliset valtuudet toimii oikein. Ja minun kokemuksen mukaan me olemme hyvin kaukana tästä. Merci, monsieur de Jager. And now we move... Kiitos, de Jager. Sant Egidio yhteisön lausunto, Jande Volder lausuu yhteisön puolesta hänellä tällä ensimmäistä kertaa. Kiitoksia puheenjohtajalle täällä ensimmäistä kertaa. Minä en ole oikeudellinen asiantuntija, joten minä tulen nyt todistamaan, mitä tarkoittaa, kun työskentelee ihmisten kanssa humanitaaristen viisumien parissa, sellaisten ihmisten kanssa, joilla on oikeus kansainvälisen suojelun. Täällä Euroopan parlamentissa puhutaan tästä ehdotuksesta. Ja hyvä esittelijä, te olette tuonut esiin teidän turhautumisen sen suhteen, kuinka paljon aikaa tämä on vienyt viime vuosien aikana. Minä haluan myös korostaa, kuinka kauan tämä on kestänyt ja ihmiset ovat paineet sota Syyriasta muualta ilman, että he ovat nähneet, että tässä olisi näkymässä tulevaisuudessa minkäännäköisiä merkkejä paremmasta, joten kiitän teitä teidän sitkeydestä. Se, mitä ihmiset ovat nähneet, se, mitä he ovat kokeneet, on Euroopan unionin politiikka. Ei yhä tiiviimpi unioni, vaan yhä tiiviimpi unionin raja. Tämän minä olen havainnut. Ja tämä on ongelmallista, ottaen huomioon Euroopan unionin arvot. Ja varsinkin viime päivien ja viikkojen aikana, ottaen huomioon Italian poliittiset muutokset, Saksan, Italian poliittiset muutokset, Olemme jopa nähneet, että näitä rajoja on suljettu Euroopan unionissa, varsinkin Välimerellä. Pelastus. Alukset eivät ole päässeet Euroopan satamiin. Pelastus on ulkoistettu yhä enenevissä määrin Libyan merivartijoille. Monilla, monet ovat hukkuneet Välimerellä IOMen mukaan. Tuhansia on hukkunut Välimerellä ja tässä on ollut piikki viime päivien aikana. Ja ottaen huomioon tämän äärimmäisen monimutkaisen tilanteen, ja on myönnettävä, että tilanne todellakin on monimutkainen, niin tämä ehdotus on kaunis ja se olisi täydellisessä maailmassa oikein hyvä. Olemme kuulleet täällä myös Jyrkän lähestymistavan joka on kenties realistisempi, niin tilanne on hankala ottaen huomioon ihmiskauppiaat ja ottaen huomioon ne ihmiset, joilla periaatteessa voisi olla oikeus saada tämä humanitaarinen viisumi, ottaen huomioon maahanmuuttajien ja pakolaisten sekoittumisen ja ottaen huomioon Euroopan unionin jäsenvaltioiden näkemykset, niin Euroopan unionin jäsenvaltiot joutuvat luomaan elinkelpoisen politiikan, jotta ei menetetä humaniutta, inhimillisyyttä ja eurooppalaisen hankkeen ydinarvoja. Sant Egidion yhteisö saapuu. Nyt tällä viestillä me pyrimme muiden kansalaisjärjestöjen kanssa luomaan kestävän ratkaisun. Roomalle muassa Sant Egidio on pyrkinyt toimimaan muutto liikekriisin suhteen. Lampedusassa Sisiliassa meillä on vapaaehtoisia vastaanottamassa ja tai toisaalta meillä on myös jäseniä, jotka pyrkivät integroimaan saapuja. Meidän mielestämme on absurdia, että he, jotka ovat jo muutenkin joutuneet pakenemaan sotia. He joutuvat myymään viimeiset omaisuutensa ja maksamaan epäilyttäville ihmiskaupialle siitä, että he pääsevät hakemaan turvapaikkaa Eurooppaan. Tämän ajatuksen pohjalta syntyi ajatus humanitaarisesta käytävästä ja mielestäni tämä on hyvä yksinkertainen ajatus. 12-vuotias poikani kysyi minulta, kun hän katsoi näitä aluksia, jotka ovat täynnä ihmisiä, niin hän, poika kysyi minulta, Miksi ei lähdetä vain lentokoneita hakemaan näitä ihmisiä? Juuri näin pitäisi toimia humanitaaristen kanavien kanssa. Olisi katsottava kulkumaassa, ketkä ovat ne kaikkien haavoittuvaisemmassa asemassa olevat pakolaiset, joilla on hyvä mahdollisuus 99,9 prosentin mahdollisuus saada päästä nauttimaan kansainvälistä suojelua, kun he saapuvat Euroopan. Libanon, Turkki ja Etiopia olisivat tällaisia maita. Näille ihmisille olisi myönnettävää niin humanitaarinen viisumi kuin lentolippu Eurooppaan. Tämän mallin avulla mm, tämän, tässä mallissa turvallisuus on avainasemassa. Ihmiset eivät joudu pitkittämään oloaan vaikeissa olosuhteissa ja he eivät joudu uhkaamaan omaa elämäänsä tai rakkaitensa elämää antamalla henkeään ihmiskauppien käsiin. Ja toisaalta pitäisi miettiä tietyä asiaa vastaanottavaan maan on mahdollista tehdä turvallisuustarkastus ja he tietävät tasan tarkkaan, ketkä ovat maahan saapumassa. Tämä myös rauhoittaa huolestunutta, huolestuneita kansalaisia. Humanitaariset kanavat ovat hyvä ja turvallinen esimerkki turvallisesta pääsystä. Tämä on toteutunut Belgiassa, Ranskassa, Italiassa tämä niin kutsuttu Santigidian malli – me olemme auttaneet 3000 syyrialaispakolaista tai eritrealaista pakolaista, jotka elävät Libanonissa ja eri, ä, Etiopiassa. Stant Egidio on löytänyt niin, että keskusta oikeistolaiset, keskusta vasemmistolaiset, hallinnot ovat, hallitukset ovat olleet mielen, ovat olleet kiinnostuneita toimimaan näin presidentti Hollande hyväksyi tämän ja presidentti Macron on valmis jatkamaan edeltäjänsä viitottamalla tiellä ja laajentamaan myös tätä toimintaa. Myös pienet mikrovaltiot Andorra ja San Marino ovat hyväksyneet tämän mallin joidenkin perheiden kohdalla. Me olemme toiveikkaita, että me pystymme laajentamaan tämän ohjelman myös muihin EU-jäsenvaltioihin on tietty ulottuvuus, jota minun on korostettava humanitaaristen käytävien suhteen, joka tekee siitä houkuttelevan hallitusten toimesta. Se on yksityisesti sponsoroitu. Täällä nostettiin esiin nämä kustannukset. Kuka maksaa? Sante Gideon yhteisö yhdessä kumppaniensa kanssa, katolisten piispojen konferenssi ja Euroopan protestantisten kirkkojen – järjestö, mutta myös islamilaiset ja muslimijärjestöt, jutalaiset ja muslimijärjestöt ovat maksaneet näitä lentolippuja ja myös perheiden majoituksen ja viisumikustannukset. Tämä auttaa integroitumaan. Tämä ruohonjuuritason toiminta näissä maissa on erityisen tärkeää, jotta hanke voi onnistua. On osoitettu ja myös tiedostettu Euroopan komission ja parlamentin toimesta, että tämän tyyppiset yksityisen, yksityisen tuen muodot helpottavat pakolaisten integroimista ilman, että suututetaan kansalaiset. On erittäin paljon mahdollisuuksia laajentaa näitä yleisen solidaarisuuden mahdollisuuksia, jossa on julkis-yksityisiä yhteistyökuvioita ja joissa vastuuta ei säilytetä pelkästään valtioille. Lisäksi pystytään välttämään se, että ihmiset joutuvat ihmiskauppien uhreiksi. EU-humanitaarinen viisumi on tänään päivän aiheena. Minä sain tämän tekstin hyvin myöhään, joten en pystynyt perehtymään, perehtymään tähän ehdotukseen sen paremmin. Mutta oikeudellisena viitteenä me käytimme Schengen-viisumisäännöstön sisältöä liittyen jäsenvaltioille annettuun ohjeeseen myöntää humanitaarisen perustein viisumi. Koodeksin artikla 25 mahdollistaa sen, että jäsenvaltiot myöntävät viisumeita, joissa on rajoitettu alueellinen voimassaolo. Tästä on myös puhuttu mutta tämä ei ole kovinkaan yleinen menettely ja tähän liittyy erittäin suuri mm, poikkeusulottuvuus. Sant'Egidio on kiitollinen niille hallituksille yhteistyöstä, jotka ovat olleet valmiita aloittamaan humanitaaristen käytävien käytön. Me olemme varmoja siitä, että pakolaisten hyvä sosiaalinen integroituminen ja nämä muut hyödyt joita on havaittavissa Euroopassa, niin me uskomme, että tämä hanke voi ja sen tulee levitä kattamaan mahdollisimman monta pakolaista ja EU-kansalaista. Mitä tulee itse viisumiin, menettelyihin, niin sen perusteella, mitä minä olen nähnyt tämän ehdotuksen suhteen, niin sanoisin, että tämä ehdotus on äärimmäisen kaunis. Minä toisaalta kyseenalaistan tämän poliittisen toteutettavuuden ottajan huomioon – kuinka moni jäsenvaltio vastustaa tätä neuvostossa. Toisaalta olemme sitä mieltä, että olisi mahdollista saada sellaiset oikeudelliset puitteet, joissa on tiettyjä piirteitä. Se, että humanitaarisin perustein saa luvan saapua Euroopan unionin maaperälle, olisi tärkeää, että tämä ei ole enää niin poikkeuksellista. Näin ollen luvan saaneet yksilöt Euroopassa, joilla on selkeät pyynnöt ja akkreditoitu toimijat voisivat sponsoroida yksilöitä. Devolder valitettavasti aika rientää, jos vasta pitää että nyt. Tässä vielä kysymyksiä. 45 sekuntia, kiitos. Toiseksi haavoittuvaisessa asemassa olevat ihmiset, joilla on sponsorit, niin heille pitäisi taata lupa päästä maaperälle. Mielestäni tämä haavoittuu ulottuvuus on sellainen asia, jota tulisi pitää mielessä ja e- ensisijaisen tärkeänä. Mielestäni olisi tärkeää, että jollain tavalla voitaisiin yhtenäistää ja laajentaa humanitaaristen viisumien ulottuvuutta. Kyllä me toivotamme tervetulleeksi tämän ehdotuksen, mutta toisaalta pitää olla myös realistinen. Pitää katsoa, ettei tässä heikennetä jäsenvaltioiden mahdollisuutta tulla mukaan tähän työskentelyyn. Pahoittelut ajan käytöstäni. Niin- Min. Kiitos, Volder. De Volder, tässä kuuleminen on saapumassa päätökseensä, ja vaikka me olemme valmiita jatkamaan englanniksi, ei ole mitään syytä ylittää annettua aikaa. Kiitämme jo etukäteen tulkkeja, jotka ovat ilmoittaneet, että he päättävät työskentelynsä 18.30 Uskoisin, että täällä on kuitenkin aikaa jäsenille esittää kysymyksiä. Mitä nyt tässä Spinelli pyysi puheenvuoroa? Sinä voisit aloittaa ja myös muutkin jäsenet saavat mahdollisuuden puhua. Olkaa hyvä Spinelli. Ihan lyhyesti. Haluaisin kiittää De Valteria siitä, mitä hän kertoi humanitaarisista käytävistä ja sitten yksi huomio liittyen näiden toimintojen kustannuksiin. Pitäisikö meidän enemmän arvioida kustannuksia, kun ajattelemme viisumeita ja muita? Ja kuinka paljon sitten maksaa se, ettei avata humanitaarisia reittejä ja kuinka paljon maksaa se, ettei ole vastaanottavaa turvapaikkapolitiikkaa. Ne ovat paljon suurempia. Se, että ei noudateta primääri- ja sekundaarilainsäädäntöä, kuten Boden Laks selitti. Laiton ihmiskauppa jatkuu, koska jos laillisia väyliä ei ole, niin sitten sinne syntyy laittomia. EU pitää katsoa tulevaisuuteen. Ja tällä hetkellä katsotaan vain lyhyellä aikavälillä. Ja jos ajatellaan väestörakennetta, niin Eurooppahan ikääntyy ja meidän pitää avata uusia humanitaarisia reittejä, turvallisia väyliä. Ja meidän tulee kunnolla uudistaa Dublin-asetusta, jotta EU noudattaisi ainakin artikla 80, joka liittyy solidaarisuuteen. Eli, Herr Becker. Kiitos, Spinelli Becker. Danke, Herr Vorsitzender. Äh, nur Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluaisin kiittää lämpimästi näistä kattavista alustuksesta, puhuttiin kustannuksista ja lainsäädäntöpuolesta. Eli nyt minulla on vain kaksi huomiota. Älkää ymmärtäkö väärin, mutta te olette osa analyysiä, jonka esititte. Tällä hetkellä neuvostolla on strategia, josta keskustellaan ja joka estää ihmissalakuljetuksen ja sen, että luotaisiin EUn ulkopuolelle vastaanottokeskuksia juuri sinne, missä nämä ihmissalakuljettajat toimivat. No, kyse on nyt neuvotteluista, joissa edetään, mutta Tällä tavalla voitaisiin hoitaa myöskin turvapaikkahakemuksia ennen kuin nämä ihmiset tulevat EUn alueelle. Tämä on nyt yksi asia, jonka halusin todeta, koska kaikki muut asiat aina monimutkaistuvat, mitä enemmän puhutaan. Tässä ei pakoilla vastuuta, vaan todetaan vain, että meillä on nyt tässä malli ja täytyy katsoa, kuinka pitkälle se kehittyy. No sitten se, mistä De Jäger puhui. Hän sanoi asio- asioista ja tietysti nyt tällaiset asiat pitää hoitaa lainsäädännössä. Meidän täytyy löytää vastaus siihen, kuka, miten, kuinka paljon ja minkälaisia ongelmia voidaan ratkaista. Ja pyytäisin, että te käytä mitään PowerPointia näiden tietojen esittelyyn. Mutta meidän täytyy pyrkiä näihin tavoitteisiin, jotta saamme järjestystä tähän mekanismiin, koska turvakanhakijat ja kansainvälistä suojelua hakevat eivät ole sama asia Geneven pakolaisyhdessopimuksen osalta. Ja juuri te teitte tämän minulle hyvin selväksi. Ja suurkiitokset teille kaikille. Mrs. Valero, there you go. And Eli, Eli Schlein, you, you'll make another point later on. But please, äh, Mrs. Valero. Valero, ole hyvä. <clears throat> Kiitos. Minulla oli periaatteessa sama kysymys kuin Barbara Spinellillä, mutta... Äh, Herra De sä sanoit, että turvapaikan hakemukset maksavat. Ja ehkä monet maat eivät siitä syystä tätä halua. Tähän argumenttiin me aina törmäämme, että tämä on rasoite suurlähetyissä ja edustustoissa, jos pitää hakea viisumia ulkomailla. Mutta tämä on kytköksessä siihen, mitä Herr de Becker sanoi näistä keskuksista, joiden pitäisi sieltää Euroopan ulkopuolella, ja että turvapaikkahakemus pitäisi tulla käsitellyksi ja hyväksytyksi ennen Eurooppaa, mutta sehän on tämä iso kustannus. Mitä me saamme oikeusvarmuutta tähän tarkasteluun? Tätähän on torjuttu korkeat tämän kustannusten vuoksi, mutta te puhutte kustannuksista. Mikä on ratkaisu? Mitä me löydämme ratkaisu laillisiin teihin Eurooppaan, joka ei maksahan se asioiden hoitaminen ulkopuolella, mutta maksaa se nyt miten tehdäänkään tämä. Mitä sitten fundaaraatte, mikä on parasti ja avataan laillisia teitä ja humanita- humanitaarisia viisumeita Eurooppaan saapumiseksi? Eli, molto brevemente, and then I guess uh, the conclusion... Eli hyvin lyhyesti sitten loppupuheenvuorot ja vastaukset kenties englanniksi. Eli oli hyvä. Ihan lyhyesti, no, pyydyn vielä tulkkien läsnäolona. Ja minä tuen heidän lakkoaan. Minäkin haluaisin kiittää Sant'Egidiota, mutta myöskin evankelisten kirkkojen järjestöä siitä, että annoitte meille selkeän merkin siitä, mitä voitaisiin tehdä EUn toimielimissä ja kansallisissa hallituksissa, jos vain olisi poliittista tahtoa. Kuten aikaisemmin sanoin, tämä on ainoa tehokas tapa torjua ihmiskauppiaita ja välttää tulevia draamoja Välimerellä. Ja meidän pitää luoda turvallisia, laillisia väyliä EUhun. Muussa tapauksessa täytyy muistaa, että turvapaikkaoikeus EU:ssa on mahdoton, koska emme voi hyväksyä sitä, että ihmiset saapuvat sitten kuolleina Euroopan alueelle. Eli kiitoksia näistä esimerkkeistä. Yritämme levittää tätä mallia myöskin muihin maihin. Euroopan parlamentinkin pitää jatkaa tätä taistelua humanitaaristen viisumeiden, humanitaaristen käytävien osalta. Meillä on suuria haasteita edessä ja ikävä kyllä Eurooppa-neuvosto neuvostolta meni tilaisuus sivusuun. Se olisi voinut uudistaa Dublinia kunnianhimoisella tavalla, kuten parlamentti oli ehdottanut. Näin voitaisiin vahvistaa eurooppalaista solidaarisuutta ja avata laillisia väyliä, joita ei ole edes mainittu neuvoston päätelmissä. Siellähän puhutaan alueellisista vastaanottokeskuksista, jotka kuulostavat hyvin uus kolonialistisilta, koska Afrikan maathan ovat jo sanoneet, että he eivät halua näistä asioista kuulla mitään. Eli EUn pitää kantaa vastuunsa näiden hyvin esimerkkien pohjalta. Kiitoksia. Tässä on puhuttu solidaarisuudesta ja liian usein solidaarisuutta on puuttunut Euroopan tasolta. Olemme solidaarisia myöskin tulkkeja kohtaan, kun ajatellaan heidän työtään ja ammattiaan ja heidän vaatimuksiaan, joita tuemme. Nyt tuli kysymyksiä, ehkä vielä lyhyitä vastauksia. Jos joku katsoo, että heidän kysymyksessä ei vastattu. Eli samassa järjestyksessä kuin aikaisemmin. Valikoin. Um, of course it's very... Kiitos puheenjohtaja. On totta kai vastata näkökohtiin siinä järjestyksessä, kun ne tulee tälle esille. Haluan De Jägerille ja De myös vastata, että lukekaapa raporttimme ja näette, että jotkut teidän huolen aiheensa on otettu huomioon. Totta kai herra de Vollerin aloite on kuvattu tässä raportissa ja samoin herra de Becker esitti näkökohtia. Huomenna me pyrimme parhaamme mukaan ottaa ne huomioon. Sillä on hyvää evidenssiä lisätyölle. Niin- ja sitten jotenkin tämän kannalla Asentolle Rova Fernandes lisää näkökohtia No politiikka politiikkavaihtoehtojen kustannuksista, jotka tulivat esille. Tämä on erittäin tärkeä näkökohta, koska nämä edut kustannusten ja toisaalta Kustannukset ja toteutettavissa ovat tärkeitä. Me tarkastelemme koko joukkoa mahdollisia kustannuksia, ensinnäkin henkilöstöresurssit, joita alleviivattiin, ja myöskin viisimen prosessoinnin arviointi. Tässä vaiheessa tulkit ilmoittavat, että kello on 18.30 ja kokous tulkkauksesta päättyy, kuten puheenjohtaja juuri ilmoittikin. Kiitoksia. Moment. Uh, in particular, I'd like to call your attention to the UNHCR's uh, resettlement handbook, which also uh, there are lessons to be learned here as well as from current experiences with humanitarian corridors. So, yes. Thank you. Now, Professor Relax.